Okay, ladies and gentlemen, colleagues, can I... Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, voisimmeko aloittaa iltapäivän kokouksen? Huomaatte, että meillä on kolme mietintöä käsiteltävänä tänään. Ensimmäinen niistä on valkoinen kirja, joka koskee liikenteen tulevaisuutta. Ensimmäisenä keskustelussa esittelijä Grosch saa puheenvuoron. Kiitos paljon puheenjohtaja. Valkoinen kirja, joka meillä on nyt käytössä, antaa meille mahdollisuuden käydä ensimmäistä keskusteluaiheesta. Emme ota liikaa aikaa tähän, mutta riittävästi, jotta voimme työstää tätä aihetta ja tutustua komission asiakirjaan. Olen myös sitä mieltä, että hyvin nopeasti pitäisi siirtyä konkreettisten ehdotusten suuntaan – ja lähestyä melko pragmaattisesti valkoista kirjaa. Kun valkoisesta kirjasta keskustellaan, ymmärretään, että keskustelu ei ole ensimmäistä kertaa käytävää, joten varmasti olisi hyvä katsoa ensin menneisyyteen, katsoa sitä, onko aikaisemmat tavoitteet saavutettu. Esimerkiksi hiili hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen, sosiaalisten kysymysten harmonisoiminen ja ulkoisten kustannusten sisällyttäminen. Ja jos tavoitteisiin ei ole päästy, miksi näin on? Siksi, että tavoitteet eivät ole meille enää tärkeitä vai siksi, että tavoitteisiin ei pystytty pääsemään? Toinen huomio näin aluksi liittyy siihen, että tämä valkoinen kirja katsoo vuoteen 2000 13 ja siitä eteenpäin. Tämä ei ole sinänsä huono ajatus, mutta nykytilanteessa ajatellen kokemusta, jota on saatu viime kuukausina erityisesti neuvoston kanssa, niin tämä on vaikka vaarallinenkin asetelma, koska voisin hyvin kuvitella, että monille sopivat nämä ehdotukset, jotka ovat niin kaukana tulevaisuudessa ja että tällä tiellä tarvitaan enemmän ponnisteluita kuin mitä oletetaan tällä hetkellä. Siksi olettaisin, että parlamenttina, jos haluamme olla pragmaattisia ja sitten konkreettisia ehdotuksiakin, meidän pitäisi katsoa kymmenen vuoden kautta. Muistaen kuitenkin tuon kymmenen vuoden kauden jälkeinen aika myös. Sitoutua konkreettisesti toimiin esittää, mitä me haluamme parlamenttina yhteisenä liikennealueena ja esittää tämän tarkkaan. Tämä on tehty jo kerran perustana. Haluaisin sanoa, että on puhuttu tehokkaammasta liikenteestä, on puhuttu tehokkuudesta siitä, että ensin tuetaan ihmisiä, sitten myös yrityksiä niin, että kaikki liikennemuodot voivat johdonmukaisesti toimia yhteen. Aina liikennemuodon ja alueen mukaan. Että tässä tehokkuudessa pitäisi ottaa huomioon myös työolosuhteet ja ympäristökysymykset ja totta kai myös turvallisuuskysymykset ja harmonisointi. Nämä ovat sellaisia tavoitteita, jotka tässä asiakirjassa tulevat hyvin selkeästi esiin. 2010-2020 voitaisiin painottaa näitä seikkoja vielä enemmän. Minä olen vakuuttunut siitä, että todella lähivuosina energiakysymys on kysymys, johon puututaan ei ainoastaan puheissa, vaan myös selkein toimin. Se, mitä tässä nyt esitetään toimina, päästäänkö siihen vuoteen 2050? Olisin iloinen, jos nyt jo voitaisiin asettaa tavoitteet, joilla leikattaisiin tieliikenteessä, mutta myös laivaliikenteessä ja lentoliikenteessä hiilidioksidipäästöjä selkeiden tavoitteiden mukaan. Tämä olisi minulle ensimmäinen tärkeä lähtökohta. Mitä tulee markkinoiden avaamiskysymykseen, periaatteessahan me haluamme markkinoita, jotka on hyvin avattu. Tämä ei tarkoita sitä, että markkinat avataan hinnalla millä hyvänsä. Ajattelen erityisesti tätä tieliikenteen kabotaasikysymystä, josta keskusteltiin hyvin vilkkaasti pari vuotta sitten. Me sanoimme selkeästi, että haluamme avoimet markkinat, mutta kuitenkin on olemassa tietyt säännöt, joita on kunnioitettava. Ei voida ajatella, että yhdet haluavat markkinoiden avaamista ilman, että siellä on säännöt, jotka koskevat sosiaalisia ja ympäristökysymyksiä. Eli sääntökysymys pitää ottaa vähän voimakkaammin esiin kuin mitä tässä asiakirjassa esitetään tällä hetkellä. Konkreettiset realistiset tavoitteet minun mielestäni tarkoittaisivat myös sitä, että erityisesti komission ja neuvoston kanssa meidän täytyy puhua selkokieltä. Viime kuukausien aikaisissa keskusteluissa ja keskustelussa, että tänäänkin vielä käydään esimerkiksi rautatieliikenteessä, hyvin selkeästi on käynyt ilmi se, että me täällä parlamentissa laajalla enemmistöllä puhumme ja sovimme tavoitteista, jotka ovat tärkeitä ajatellen koko yritysmaailmaa ja liikennepolitiikkaa. Jäsenvaltiot eivät ota näitä missään muodossa vastaan. Vielä pahempaa on se, että siellä ryhdytään toimiin, jotka puuttuvat työoloihin tai työllisyyteen ja sitten jäsenvaltiot sanovat, että tuo johtuu nyt eurooppalaisesta politiikasta, siitä mitä meiltä vaaditaan. Ei selitetä tai toteuteta politiikkaa, sitten on epäjohdonmukaisuuksia liikennepolitiikassa ja silloin osoitetaan syyttävällä sormella EUta. Tämän parlamentin pitää nyt osoittaa olevansa vahva, muut eivät sitä osoita. Me haluamme avoimet markkinat, avoimilla markkinoilla on toimittava tiettyjen sääntöjen mukaan. Avoimet markkinat eivät tarkoita palkkojen polkumyyntyä eikä ympäristödumppausta, jos näin voidaan sanoa. Meidän on huolehdittava niistä arvoista, jotka ovat meille tärkeitä, niitä ei saa kyseenalaistaa. Voisin kuvitella, että jos kollegoille se sopii, nämä tehokkuusaiheet, turvallisuus, ympäristökysymykset eri liikennemuotojen osalta otettaisiin systemaattisesti tekstin kohteeksi lyhyesti ja viitattaisiin aukkoihin mennessä politiikassa ja hyvin selkeästi ytimekkäästi puhuttaisiin siitä, mitä toiveita meillä on komission suuntaan tulevaisuudessa. Tämä olisi tärkeä pohja ajatellen vuotta 50, mutta ehkä meidän pitäisi keskittyä ensimmäiseen kymmenen vuoteen kaikkein voimakkaimmin. Tämä olisi johdantoni. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä kollegoiden kanssa täällä valiokunnassa ja toivon, että – parlamentti yhtenäisenä voi tehdä myönteisessä hengessä työssä ja ottaa kantaa yhtenäisen eurooppalaisen liikennealueen puolesta. Kiitos. Kiitos oikein paljon edustajan Gross. Ennen jäseniä, Roa no, Jäger komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. I'm here. Honorable... Kiitos puheenjohtaja. Istun täällä. Hyvät jäsenet, Aivan alkuun haluaisin kiittää Tranvaliokuntaa sen antamasta jatkuvasta tuesta, josta se on saanut nauttia koko valkoisen kirjan valmistelun aikana. Ja aivan erityisesti haluaisin kiittää Matthew Groshia hänen työstään lähtien liikkeelle tästä tärkeästä tiedonannosta, joka annettiin vuonna 2009, joka liittyi kestävään kuljetukseen. TRAN koordinaattoreilla oli se etuoikeutettu asia, että he saivat ensimmäisenä tietoa komission valkeasta kirjasta sen jälkeen, kun se hyväksyttiin 28. maaliskuuta. Varapuheenjohtaja Kallas esitteli sen teille ja sen jälkeen meillä on ollut useampiakin mahdollisuuksia keskustella tästä. Valkoinen kirja sai osakseen paljon huomiota ja ne reaktiot, joita me olemme saaneet, ovat yleisesti ottaen olleet positiivisia. Haluaisin myöskin kertoa teille, että vain muutama päivä sitten liikenneministerit keskustelivat neuvostossa samasta aiheesta. Ja haluaisin siteerata tästä. He ovat iloisia valkoista kirjasta. Se on kattava asiakirja, joka tulee vaikuttamaan kilpailutilanteeseen tällä sektorilla, sisämarkkinoiden loppuun saattamiseen ja niin edelleen. Jäsenvaltiot pitävät tätä oikeana perustana tulevan liikennepolitiikan hahmottamiselle politiikan tekijät ja eri sidosryhmillä on ehkä vielä erityisistä asioista eri mielipiteitä, mutta on kuitenkin hyvä nähdä, että ainakin konsensusta on löytymässä, mitä tulee näihin haasteisiin ja siitä, että meidän täytyy asettaa kunnianhimoisia tavoitteita. Tämä varmaankin juontaa juurensa siihen, että on tajuttu, että nämä taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristölliset päämäärät ovat sidoksissa toisiinsa. Jos me tarkastelemme hieman kauemmas kuin lyhyt aikaväli, niin me tarvitsemme synergiaa, kun me taistelemme ilmastonmuutosta vastaan ja haluamme vähentää polttoaineiden käyttöä teknologioiden kautta liikenteestä voidaan tehdä kestävää ja tällä voidaan edesauttaa teollisuuden kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. Voimme myöskin tarjota parempia julkisia kuljetuksia voimme myöskin äh, sitten täällä saattaa olla vaikutuksia esimerkiksi yrityksille ruuhkista aiheutuviin kustannuksiin. Äh, Gross on päättänyt keskittyä tehokkaaseen liikennemuotojen yhteistoimintaan ja siihen liittyvään toimintaan. Ja minun täytyy sanoa, että kaikki nämä otettiin hyvin vastaan ja valkoinen kirja äh, on summaa nämä hyvin yhteen. Hyvät parlamentin jäsenet, te ehkä muistatte, että vuonna 2011 me, 2001 me pyysimme liikennemuotosiirtymää, sitten sitä kutsuttiin liikennemuotojen yhteistoiminnaksi, mutta nyt tässä uudessa valkoisessa kirjassa puhutaan täydellisestä modaalisesta integraatiosta, eli tämä, tässä on siirtymä liikennemuotosiirtymästä liikennemuotojen yhteistoiminnan kautta tähän uuteen. Tässä on kysymys volyymeistä ja siitä, että nämä standardit eri liikennemuodoissa ovat korkeammat, kuljetukset siirtyvät teiltä rautateille ja sisävesille. Meidän täytyy vielä ponnistella maantiekuljetusten suhteen ja tässä on erittäin tärkeää työstää logistiikkaa liikennejärjestelmien täytyy tukeutua yhdistettyihin kuljetuksiin perustuvaan järjestelmään, ei järjestelmään, jossa yhteydet eivät toimi. Ja tämä punainen lanka löytyy läpi tämän valkoisen kirjan, kuten herra Groskin huomasi, ja se myöskin saa inspiraatiotansa sisämarkkinoista, infrastruktuureista, siellä puhutaan TNT-verkostoista ja uudesta teknologiasta. So ja erilaisista tietojärjestelmistä. Eli täysi modaalinen integraatio, jossa hyödynnetään teknologiaa ja tämä on se vastaus, jolla me voimme säilyttää kansalaisten ja yritysten oikeuden liikkuvuuteen tämä ei ole vaihtoehto ja tästä syystä me haluamme vahvistaa tämän oikeuden ja haluamme tukea sellaista politiikkaa, jossa yhdistetään yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ympäristölliset prioriteetit. Tämän lausunnon tarkoituksena ei ole tarkoituksena vähentää sellaisten älykkäiden järjestelmien eh, merkitystä, joista on puhuttu, emmekä halua myöskään puuttua ihmisten hyvinvointiin liittyviin asioihin. Me olemme siis identifioineet 40 eri toimintaa seuraavalle kymmenelle vuodelle ja toivon mukaan tällä eh, toimivaltuuskaudella näitä voidaan viedä pitkälti eteenpäin. Voisin siterata muutamaa. Esimerkiksi rautateille me haluamme, että avataan ähm, matkustajamarkkinat, äh, järjestetään avoimia kilpailuja, erotetaan infrastruktuuri ja palveluntarjonta. Teknologiassa me haluamme asettaa hyvin kunnianhimoisia energia- ja hiilidioksiditavoitteita koskien kaikkia välineitä, kuljetusvälineitä. Me haluamme mitä hinnoitteluun tulee, siinä me jatkossakin työstämme eurovinjettiä ja myöskin haluaisimme poistaa verovääristymät Tämä myöskin liittyy yritysten autojen verottamiseen. Eli jos nämäkin toiminnat 40 saataisiin toteutettua, siis ne 40, joita ehdotuksesta löytyy, niin silloin päästäisiin jo aika lähelle hyvin suurta muutosta liikenteessä. Jotkut jopa kutsuisivat sitä vallankumoukseksi. Toivon, että parlamentti tukee strategiaamme ja ponnistelujamme ja me toivon mukaan me teemme yhteistyötä jatkossakin, jotta nämä yhteiset tavoitteet saadaan toteutettua meidän täytyy nyt sitten tehdä näistä 40 tavoitteista. Todellisuutta näistä keskustellaan joulukuun kokouksessa ja nyt me odotamme innolla vuoropuhelua teidän kanssanne tästä valkoisesta kirjasta. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Jäger. Kiitos oikein paljon, Jäger. Seuraavana ryhmien nimissä puhuvat ensin sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä edustaja Sevalova. Děkuji, děkuji za slovo. Vize Evropské komise do roku 2050 je důležitým dokumentem k nastavení budoucích směrů. Komissio sanoo, että vuoteen 2050 on tärkeää saada aikaan erityyppistä politiikkaa. Se edellyttää olemassa olevan politiikan ja talousalueiden koordinointia, erityisesti energia, ympäristö ja terveys sekä turvallisuuskysymykset on tässä huomioitava. Tämä on yksi prioriteetteistamme tänäkin iltapäivänä. Tästä käydään keskustelua, mutta on muistettava, että me tarvitsemme konkreettisia realistisia tavoitteita, joiden avulla voidaan hyödyntää niitä rahoitusvälineitä, joita käytössämme on ja joita voimme käyttää vuoteen 2020 mennessä, niin kuin täällä on sanottu. On myös muistettava, mitä askeleita komissio tulee tekemään näihin tavoitteisiin pääsemiseksi? Täällä on sanottu, että valkoinen kirja tarjoaa useita asiakirjoja. Meillä on vuoden 2001 valkoinen kirja ja vuoden 2006 asiakirja. Euroopan parlamentin kantakin on muotoiltu vuonna 2010 hyväksytyssä mietinnössä. Nämä kaikki ovat asiakirjoja, jotka olisi otettava huomioon nyt, kun pyrimme ymmärtämään, missä määrin on päästy vuoden 2001 valkoisen kirjan tavoitteisiin. On vielä sellaisia tavoitteita, joihin on vielä pyrittävä ja mitä uusia tavoitteita olisi, tar- olisi liitettävä tähän sarjaan. Edelleen tarvitsemme konkreettisen suunnitelman eurooppalaista liikennealuetta varten meillä on seitsemän uutta valtiota, joilla on hyvin erilaisia tilanteita. On tutkittava, millaisia infrastruktuureja siellä on ja kuinka eriäviä järjestelmät ovat jäsenvaltioiden välillä. Minusta on myönteistä, että tässä valkoisessa kirjassa on otettu huomioon nämä kaikki tekijät. Siksi meidän on edelleen kannustettava infrastruktuureiden lähentymistä eri jäsenvaltioissa ja tätä tarkoitusta varten on hyödynnettävä olemassa olevia välineitä. Täällä puhutaan yhdestä eurooppalaisesta liikennealueesta. Siinä monivälinen kuljetukset ovat keskeinen sekä ne edellyttävät merkittäviä investointeja. On katsottava millaisia investointilähteitä meillä on käytettävissä, jotta näihin tavoitteisiin päästään yhteistyö ja eri kuljetusvälineiden yhteensopivuus on erittäin tärkeää, jotta emme loisi väärän tyyppistä kilpailua. On myös toimittava keskipitkien ja pitkien matkojen kanssa, koska yhteydet eivät ole aina ole selviä. On sellaisiakin tapauksia, joissa monin välikuljetuksia on hyvin vaikea toteuttaa ja ne edellyttävät resursseja Tarvitaan myös toimia, jossa otettaisiin huomioon joidenkin nykyisellään voimassa olevien toimien kestämättömyys. Uskon, että kaiken kaikkiaan voimme tukea näitä tavoitteita, mutta jotenkin ehtoja olisi asetettava. Subsidiariteetti on tärkeä erityisesti kaupunkiliikkumisessa ja, ja taajama-alueiden ajoneuvoille pääsyssä. Me tarvitsemme suuntaviivoja ja välineitä, joilla tuetaan kaupunkiliikkuvuutta ja tämä edellyttää Euroopan tason toimia. Mutta olisi kuitenkin tarkkaan tutkittavaa ja analysoitavaa hiilidioksidipäästöjen vähentämismahdollisuuksia ja olisi pidettävä mielessä näiden toimien toteutettavuus. Meidän on oltava realistisia. Näihin liittyy myös ulkoisia kustannuksia ja periaate siitä, että kuluttaja maksaa. Kaikkea tätä olisi täytäntöönpantava selkeämmin. Ja tarvitsemme varmasti lisää toimia, jotta voisimme hyödyntää paremmin infrastruktuuria. Minun mielestäni ei voida unohtaa keskustelusta liikkuvuutta ja uuden tekniikan käyttämistä jonka myötä voidaan käyttää järkevästi ja kestävällä tavalla käytettävissä olevia resursseja. Meidän olisi katsottava millaisia, mitkä ovat todella tärkeitä ennakkoehtoja. Miljoonat ihmiset tarvitsevat liikkuvuutta, tarvitaan laadukkaita ja lisää työpaikkoja. Ja tämä on ala, josta voidaan saada uusia työpaikkoja liikenteen laadun ja kestävyyden lisäämiseksi. Meidän on taattava nämä tekijät lainsäädännöllisesti. Uskon, että kun tarjotaan parempia ja laajempia palveluja ja myös laatu parina, se on tärkeää koko tälle alalle ja kansalaisille, jos he näkevät, että palvelu on parempaa, myös palveluiden käyttö lisääntyy. Lopuksi vielä haluaisin jakaa kanssanne erään toteamuksen. Täällä on tiettyjä avaintekijöitä, jotka meidän on otettava huomioon, jotta niitä voidaan toteuttaa sekä jäsenvaltioiden tasolla että, euro, äh, että paikallisella ja alueellisella tasolla. Tästä on pidettävä kiinni. Kiitoksia. Much for the ALDE group, Mrs. Meissner. Kiitos oikein paljon ALDE-ryhmän nimissä edustaja Meissner. Kiitos paljon puheenjohtaja. Liikennehän on monella tapaa Euroopalle tärkeä asia – se on todella sisämarkkinoiden selkäranka mitä paremmin markkinat toimivat, sitä parempi asia tämä on kaikille. Samalla se on päästöjen lähde ja siksi ympäristötavoite on meille tärkeä. Jos puhutaan tästä liikenteen tulevaisuudesta, niin pitäisi pohtia sitä, miten liikenteen kautta päästään siihen, että kun me kaikki tarvitsemme eri muotoista liikennettä, miten liikenne voidaan hoitaa niin, että se toimii, että kaikilla on pääsy kaikkiin liikennemuotoihin, että kilpailu on ja päästään samalla kaikkiin tavoitteisiin, jotka ovat meille tärkeitä. Ympäristö, ystävällisyys, turvallisuus, myöskin pääsy, ajatellen iäkkäämpiä matkustajia, samoin matkustajien oikeudet. Meillä on monia tavoitteita. Totta kai jatkuva edelleen kehitys on tarpeen, ottaen huomioon kaikki tekniset kehitykset emme ehkä oikein pysty kaikkia kuvittelemaan vuoteen 2050 mennessä. Ajattelen älykkäitä liikennejärjestelmiä esimerkiksi. Siinä on varmasti monia mahdollisuuksia vielä, joita voitaisiin laajentaa. Siksi on hyvä, että tällainen valkoinen kirja saadaan säännönmukaisesti. Tietenkin on löydettävä tehokkain ratkaisu. Tässä en ole aina komission ehdotuksen kanssa ihan samoilla linjoilla – Voin toki ymmärtää sen, että komissio tekee ehdotuksia siitä, miten monta prosenttia pitää siirtää mihinkin mihin mennessä vuoteen 2030 30 prosenttia liikenteestä tieltä rautateille tai vesiliikenteeseen, jos on, puhutaan yli 300 kilometrin matkoista. 50 prosenttia myöhemmin. Hyvä, että on tavoitteet ja mitattavat tavoitteet, mutta minä kysyisin sitä, onkohan aina järkevää jokaisella alueella – sanoa, että yli 300 kilometrin kuljetukset pitää siirtää. Eikö tässä pitäisi katsoa vähän alueellisia oloja? Maaseutu, kaupunkiolot ovat ihan erilaisia. Jäsenvaltioilla on erilaista potentiaalia. Pitäisi katsoa, miten tavoitteisiin kaiken kaikkiaan voidaan päästä, minkä menetelmän kautta, mitä osuutta pitäisi painottaa. Tämä olisi tärkeämpää kuin yleisistä prosenttiosuuksista puhuminen. Sitten viime viikolla käytiin matkalla ja tutustuttiin sisävesiliikennekysymyksiin. Ja sitä ennen jo ajattelin, että vielä voimakkaammin voitaisiin painottaa sisävesiliikennettä ympäristöystävällisenä liikennemuotona Euroopassa, eikä ainoastaan yli 300 kilometrin matkoilla. Kyllä se käy lyhyemmilläkin matkoilla, ja jossain tapauksessa voisi olla järkevää siirtää rahtia juuri laivoihin – ekologisesti järkevää ja myös taloudellisesti järkevää. Tähän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. No, totta kai meidän pitäisi, kuten Roger komissiosta sanoi, että olisi yhtenäinen tällainen molivänille kuljetusverkosto. Kyllähän voisi olla myöskin tällaisia käytäviä, jossa on esimerkiksi kolme eri liikennemuotoa – niin, että voitaisiin tehokkaasti siirtyä yhdestä liikennevälineestä toiseen. Kaupunkien liikkuvuus. Tämä on erityishaasteemme. Tässä olen aivan samaa mieltä tämän tehdyn ehdotuksen kanssa. Eikö meidän pitäisi vielä enemmän luottaa julkiseen lähiliikenteeseen? Totta kai sitä on myös kehitettävä ympäristöystävällisempään suuntaan. Olen samaa mieltä ajattelen, että pidemmällä aikavälillä on ajateltava sitä, että ei ainoastaan tavaraa kuljetettaisi ympäristöystävällisemmin, vaan myöskin matkustajia. Joten matkan lippujärjestelmän pitää olla avoin, tehokas, jotta kautta Euroopan matkustava voi löytää helposti itselleen sopivimman lipun myös julkisia liikennevälineitä käyttäen. Brysselistä Madridiin esimerkiksi, että internetistä näkisi, miten bussilla tai junalla päästään perille, niin jos ei tietoa löydy, niin sitten ennemmin lennetään tai mennään henkilöautolla ja se ei ole paras mahdollisuus. Ja minä haluan vastustaa tässä sinänsä lentoliikennettä, mutta valinnan mahdollisuus. Rahoituskysymykset. Monissa yhteyksissä totta kai on nähtävä se, mitä teki Euroopan investointipankki, hanke, joukkovelkakirjan lainat, miten voidaan saada varoja tälle alalle, miten voidaan löytää varat, joilla tuetaan infrastruktuurin rakentamista. Kaiken kaikkiaan toivon jatkokehitystä, jossa kaikki tavoitteet pidetään mielessä, kilpailu mahdollistaen ja jätetään myöskin yksilön valinnanvapaus kansalaisille. Kiitos. Kiitos oikein paljon. SR-ryhmän nimissä edustaja Radborn. Uh, <coughs> thank you very much. Suurkiitokset puheenjohtaja. Koska tämä on ensimmäinen näkemysten vaihto, haluaisin palata lähtöruutuun. Mistä me puhumme, kun me sanomme, että me tarvitsemme eurooppalaista liikennepolitiikkaa ja eurooppalaista liikennealuetta? Minulle, ja tämä on minun kannaltani ainoa syy, ja se on se, että me haluamme palvella sisämarkkinoita. Tämä on se lisäarvo, jota eurooppalaisesta liikennepolitiikasta voidaan saada, eikä mitään sen enempää. Eli tässä mielessä valkoinen kirja, josta me nyt keskustelemme, on minun kannaltani se on osittain hyvä. Olen samaa mieltä osittain jotain niistä tuntemuksista, joiden mukaan logisesti, logistisesti liikkuvuutta ei voida rajata, mutta valkoisesta kirjasta löytyy, tässä on sekoitettu nyt proosaa ja käytännönläheistä asiaa. Siinä puhutaan visioista, eh, visioina tietyistä asioista ja sitten toisaalta sieltä löytyy hyvinkin käytännönläheisiä asioita. Eli tässä mielessä suuremmaksi osaksi olen sitä mieltä, että tämä visiopuoli, no se leijuu tuolla korkealla pilvissä. Jos me palaisimme ajassa taaksepäin 40 vuotta, jos me palaisimme siis 70-luvulle, no minä muistan, kuten varmaan moni muukin jäsen muistaa, että tämän tyyppiset visiopaperit liikenteestä, No, niiden mukaan me kaikki lentäisimme autoilla ja voisimme mennä 45 minuutissa Lontoosta Sydneyin ja katsokaapas nyt sitten missä ollaan. Nämä 40 vuoden ennusteet, ne ovat täysin epärealistisia. En nyt halua käsitellä tässä yksinomaan yleisellä tasolla asioita, vaan haluaisimme puuttua, haluaisin puuttua myöskin näihin ehdotuksiin. Ensinnäkin ehdotus siitä, että autot pois kaupungeista tämän kauden loppuun mennessä. No suoraan sanottuna sehän on hölynpölyä. Tässä puhutaan äh, teiden hinnoittelusta, jotta muutetaan ihmisten äh, tapoja. No, tämä on yhteiskunnasta, yhteiskunnallista äh, insiröintiä ja minä vastustan sitä. Sisämarkkinoilla markkinat johtavat. Äh, kysyntä ei vedä markkinoita, vaan markkinat. No sitten täällä puhutaan siitä, että perinteisillä polttoaineilla käyttä, käyttävät ajoneuvot poistetaan käytöstä. No, jotkut voivat puhua fuusiolla toimivista autoista, mutta ei niitä ole näköpiirissä näkyvillä ollenkaan. Eli kuten aikaisemmin sanoin, niin tässä on osia, jotka minun mielestäni ovat tukikelpoisia asioita. Esimerkiksi TEN-T-ohjelma. Olen erittäin pitkälti samaa mieltä komission ehdotuksesta ja sen sisällöstä ja siitä, miten me tulemme ohjaamaan nämä hyvin niukat taloudelliset varat, jotta me parannamme liikennejärjestelmiä ja poistamme näitä heikkoja kohtia. tietenkin tämä täytyy hoitaa. Sitten olen tietenkin samaa mieltä yhtenäisestä lentotilasta Tämä on kyllä ihan arvokas ajatus ja olen samaa mieltä myöskin siitä, että rahoitusta täytyy koordinoida, koska kuten jo aikaisemmin sanoin, me olemme hyvin vakavassa taloudellisessa tilanteessa ja lähitulevaisuudessa tämä ei tule muuttumaan miksikään, eli meidän täytyy todellakin käyttää olemassa olevia voimavaroja järkevästi hyväksemme sen sijaan, että ajattelisimme, että meillä olisi jonkinlainen pohjaton kaivo, josta näitä varoja voidaan ottaa aina lisää. Eli yhteenvedonomaisesti, kuten alussa jo sanoin, niin tästä valkoisesta kirjasta löytyy hyviä asioita. Sieltä löytyy paljon asioita, joista en ole samaa mieltä, enkä ole samaa mieltä tästä visionäkökulmasta. Tässä on kysymys loppujen lopuksi markkinoista ja siitä, että halutaan edesauttaa sisämarkkinoita, eikä tässä mistään muussa tulisi olla kysymyskään. Kiitos, edustaja Grämer. Market is the manager. Ja, dann will ich gleich hinzufügen, damit stimme ich jos tässä puhutaan siitä, mikä markkinoilla määrä, niin liikenteessä ainakin kärsitään siitä, että ei ole poliittista tahtoa. Annetaan rahaa yrityksille ja toisaalta rautatieliikenne kallistuu, kukaan ei halua sitä käyttää. Ja jokainen veturi maksaa saman verran per kilometri. Tieliikenteessä tilanne on toinen, eli Miksi meidän pitää nyt puuttua liikennekysymyksiin? Tässä meillä on EUn yleistavoitteet hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen. Ja esittäisin, että jos ei liikkuvuus muutu, niin tähän tavoitteeseen ei koskaan päästä. Siksi liikennekysymyksiä on käsiteltävä, koska liikenne vastaa 30 prosentista päästöjä. Se on jo melko paha asia. Vielä pahempaa on se, että vuodesta 90 ne ovat kasvaneet 35 prosenttia muilla aloilla laskeneet 10 prosenttia. Liikenteessä siis kolmen kertaistunut. Ja tässä käytetään veronmaksajien rahoja. Komission pitää siis esittää tavoitteita. Esimerkiksi Saksan italitus ei niin tee. Kioton pöytäkirjassa esimerkiksi liikenne myös jätettiin ulkopuolelle, vaikka se on yksi tärkeimmistä päästöjen lähteistä. Siksi on myönteistä, että komissio edes on tunnustanut sen, että ilman, että liikkuvuutta muutetaan – ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ei ole mahdollista. Ilman liikkuvuutta ja konkreettisia tavoitteita ei päästä EUn ilmastotavoitteisiin. Vuodesta 2030 yli 300 kilometrin matkoja 30 prosenttia pitäisi siirtää laivoille vesiliikenteeseen, mutta tämä tavoite on esitetty jo aikaisemmin. Silloin oli komission jäsen Neil Kinnock, Brian varmasti hänet muistaa hyvin. Silloin oli tarkoitus sietää kuljetuksia tieltä rautateille. Seuraava valkoinen kirja Baron, valkoinen kirja, ei analysoitu sitä, onko tavoitteisiin päästä. Sanottiin, että eipä sanota mitään tuosta, vaan puhutaan noista monimuotokuljetuksista kuljetuksista ja silloin ei esitetty tavoitetta. Joten tässä valkoisessa kirjassa on vaikka vähän tuolta kiertokautta, että tässä puhutaan siitä, että siirretään liikennettä rautateille ja vesireiteille on hyvä asia. Kielteistä tässä totta kai on, kun ajatellaan komission kannanottoa, että kymmenen tulevan vuoden aikana on parannettava tai merkittävästi. Pitkän aikavälin tavoitteista olen samaa mieltä, mutta vuodesta 2030 2050 emme vielä tiedä, ketkä ovat silloin komission jäseniä ja niin edelleen. On ajateltava sitä, mitkä ovat tavoitteet lyhyellä aikavälillä. Koska jos vuoteen 2030 halutaan leikata päästöjä 20 prosenttia – niin tuon noin prosentin verran vuodessa, vuodesta 2030 vuoteen 2050. Halutaan 60 prosenttiin, tämä on 5 prosenttia vuodessa. Mutta nythän tiedän jo ihan tarkkaan, että jos ei tänään lähdetä liikkeelle, ei päästä edes prosenttiin vuodessa, eikä todellakaan 5 prosenttiin vuodesta 2020. Meidän pitää lähteä liikkeelle tänään, ja silloin meillä on mahdollisuus päästä pitkän aikavälin tavoitteisiin. Jos 20 vuotta istutaan tässä jotenkin kädet ristissä eikä tehdä mitään, niin tällaisen pitäisi pudota taivaasta meille. Eli tehokkuutta nyt. Ja jos analysoidaan sitten vuotta 20, jos päästään näihin tavoitteisiin, eikä katsota vuoteen 90, 90 kun ajatellaan, että liikennepäästöt ovat kasvaneet siitä lähtien 35, olemme vain 8 prosenttia yli vuoden 90 ja teollisuudessa on päästy leikkaamaan 10 prosenttia kotitalouksissa myös. Eli tämä tavoite, jos tarkkaan katsotaan, ei ole kovin kunnianhimoinen. Ja jotkut asiat jätetään ulkopuolelle tässä. Esimerkiksi liikkeen välttäminen. Vihreät aina sanovat, että vältetään liikennettä ja siirretään liikennemuodosta toiseen. Mitä järkeä siinä on, että kalastetaan jotain Pohjoismaissa ja kuljetetaan Marokkoon, koska siellä on alhaisempi palkka, ja sitten taas palautetaan tuotteet Helsinkiin, Osloon ja Göteborgiin tarjottavaksi ravintoloissa. Verrattuna tuotteena siis tämä kannattaa siksi, että tällaiset ovat olosuhteet, mutta tästä syntyy valtavaa kustannusta on vältettävä liikenteen syntymistä ja luotava kunnolliset puitteet. Jos puitteet eivät muutu, liikenne on liian edullista tässä mielessä. Jos ei puututa tähän, ei päästä yhteenkään näistä tavoitteista. Yksi esimerkki, jonka olen usein maininnut, esimerkiksi Espanjan moottoritiet, joita on tuettu eurooppalaisten veronmaksajien rahoilla miljoonilla – Puitteet ovat sellaiset, että maanteillä ei maksa kirjoittaminen, kuljetukset mitään. Eli sinne tulee ruuhkaa, moottoriteillä ei ruuhkaa ole. Komissio ei voi tähän puuttua, siksi näitä puitteita on muutettava, jos halutaan päästä näihin tavoitteisiin. Lopuksi. Hyvä lähtökohta hyvä lähtökohta, joka vaatii valtavasti parannusta, koska minä haluan todella suojella ympäristöä, huolehtia liikkuvuudesta tulevaisuudesta. En ajattele ainoastaan meitä, nyt vaan lapsia, meidän lasten Me myös. Kiitos. Kiitos, edustaja Kancha. Grazie, presidente. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Grossille tästä alustuksesta. Tämä on todella merkittävä asia ja minusta meidän pitäisi olla tässä hyvin kunnianhimoisia, mutta yhtä aikaa on katsottava, mitä meillä tällä hetkellä on infrastruktuuritasolla ja millainen kriisi meitä pitää näpeissään ja puristuksessa. Tarvitaan nyt todella valaistusta vuoteen 2050, mutta samanaikaisesti on katsottava, mikä on tämän päivän tilanne, mikä on todellisuus nyt, millä sitä tilanneessa nyt olemme, koska me emme lähde tyhjältä pöydältä, vaan meillä on jo konteksti olemassa. Tämä on ponnistus, johon meidän on nyt ryhdyttävä. Eteenpäin katsominen on tärkeää, mutta meidän on päästävä maaliin elävinä. On vaarana myös, että kuolemme kesken matkan. Taloudellinen tilanne tällä hetkellä on sellainen, jota voisin määritellä dramaattiseksi. Meidän on jonkinlaisia merkkejä, tärkeitä merkkejä annettava välittömästi. Vedän nyt yhteen viiteen kohtaan ne asiat, jotka voisivat olla tavoitteita. Olemme puhuneet täällä kestävän liikenteen kehittämisestä ja olemme tässä maininneet kolme ehtoa, jotka tähän johtavat. Tämä taloudellinen kestävyys ensinnäkin, se ei ole enää ensisijalla niin kuin aikaisemmin. Ympäristöllinen kestävyys ja myös sosiaalinen kestävyys on otettava mukaan. Öljystä on päästävä eroon, tarvitaan merkittävää kehitystä. Ydinenergia on nyt kriisissä, sähkön energian tuotannot ja muut vaihtoehtoiset valinnat ansaitsevat erityistä huomiota. Sitten toinen kohta koskee vapauttamista. Jos emme puhu avoimista, vaikkakin säännellystä markkinoista, niin kuin Gross on hyvin tuonut esille, eikä hinnalla millä hyvänsä, tarvitsemme vapaat markkinat, joissa on samoja sääntöjä, sovelletaan kaikkiin sitten rautateistäkin halusin puhua. Tarvitaan yhteiset eurooppa, eurooppalainen liikku, liikun, liik, liikennealue, yhteinen ilmatila, yhteinen rautatiealue. Tähän yhteis, tämä yhteinen alue on linkitettävä muuhunkin Eurooppaan. Se on tärkeää ottaa huomioon. Tämä merkitsee kilpailua markkinoilla. Kolmantena kohtana olisi täydellinen eri liikennemuotoinen integrointi, jos pystymme oikealla tavalla integroimaan ne, jos emme pysty integroimaan niitä oikein, heitämme pois ja hukkaan monia resursseja. Sitten on otettava huomioon, mitä maksaa ja mitä resursseja meillä on käytössä. Niihin olemme käyttäneet vähän aikaa. On hyvä, että Gross on ottanut tähän 10 vuoden horisontin, mutta täällä on hankekohtaiset bondit ja yksityisen ja julkisen kumppanuudet ja niin edelleen. Me tarvitsemme vastauksia myös näinä vaikeina aikoina. Kiitoksia. Thank you, Mr. Alcadroy. Four minutes. Kiitos, edustaja Alcadroy. Neljä minuuttia. Um, ehm, en niin ik wil om te beginnen de rapporteur danken voor zijn inleiding en ik heb alle vertrouwen dat dat... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä johdannosta. Varmasti meillä on mielenkiintoista työtä luvassa. En ole edustaja Bradburnin kanssa samaa mieltä. Liikennepolitiikassa ei voida rajoittua siihen, että annetaan markkinoiden määrätä. Liikkuvuudella on etuja ja haittoja, eikä täällä ole mitään näkymätöntä kättä, joka huolehtii siitä, että kaikki ongelmat liikenneen alalla jotenkin katoavat. Siksi tämä mietintö on niin tärkeä. Meillä on keskeisiä haasteita edessämme. On sanottava, että jos mitään ei tehdä vuoteen 2050, tavarakuljetus lisääntyy 80 prosenttia, matkustajaliikenne 50 prosenttia. Eli kaikki olemme jumissa ruuhkissa ja me, jos emme keksi tässä mitään uutta. Mietinnössä on tai tässä kirjassa paljon mielenkiintoista, miten siirrytään eri liikennemuotoihin, miten hoidetaan kaupunkien liikenne. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, mutta yhden kritiikin kohteen haluaisin myös tuoda tässä yhteydessä esiin. Suurin osa toimista liittyy tuohon toiseen osaan tätä kautta. Olisin ennemmin toivonut, että tämä komissio lähteä toteuttamaan tavoitteita jo nyt. Tässä pitäisi keskittyä ehkä vaikka pariin kymmenen toimeen heti. Toinen seikka. Kaikki on riippuvasta jäsen, riippuvaista jäsenvaltioiden poliittisesta tahdosta, koska tässä kirjoitettu on ihan hyvä vuonna 2020 esimerkiksi ulkoisten kustannusten sisällyttäminen olisi kaikkien ajoneuvojen osalta velvoite. Tämä kuulostaa ihan hyvältä, mutta jos verrataan niihin vaikeuksiin, joita oli eurovinjetti yhteydessä, niin minulla on tässä kyllä hiukan varaumia. Ja neuvostohan on viime viikolla ottanut myönteisesti kantaa, mutta entä konkreettiset toimet? Haluan nähdä, miten neuvosto reagoi lähivuosina niihin. Sitten rahoituskysymys, se on myös tärkeä. Mielestäni sen pitäisi olla mietinnön keskeinen osa, eli miten tämä muutos, liikkuvuuden muutos on rahoitettavissa – en minäkään pystynyt lonkalta keksimään tähän mitään ratkaisua. Luultavasti meidän pitää löytää monen eri rahoitusmenetelmän yhdistelmä. Tämä on kysymys, jota varmasti käydään vielä tämän verkostojen yhteydessä esimerkiksi. Vielä muutama seikka. Pidän myönteisenä sitä, että eri luvuissa viitataan myös sosiaalisiin kysymyksiin. On hyvin tärkeää, jos todella haluamme yhtenäiset markkinat, on huolehdittava siitä, että puututaan myös sosiaalisiin kysymyksiin, työntekijöiden oikeuksiin. Tätä ei ole riittävästi otettu huomioon, erityisesti rautatiealalla. Otetaan tälle aiheelle liian vähän tilaa. Yhtenäiset rautatiemarkkinat vaativat myös sitä, että puututaan työntekijöiden oikeuksiin. Ja sitten kaupunkiliikenne. Vaikea kysymys, mutta tässä on erityisen kunnianhimoisia tavoitteita. Pyritään kaupunkiliikenteeseen, josta ei hiilidioksidipäästöjä lähde. Mutta monet asiat eivät ole tässä komission toimivallassa. Kyse on usein yksittäisten kaupunkien päätäntävallasta. Miten tässä kysymyksessä voidaan edetä? Sekin on ratkaistava. Lisäksi pitäisi sanoa paljon enemmän innovaatioista juuri julkisen liikenteen osalta, sähköbussit ja niin edelleen. En halua puhua nyt pidempään, kun meillä on tulevaisuudessa mahdollisuuksia puhua enemmän yksityiskohdista. Kiitos. Kiitos edustaja Savisaar. Aita, mä pyydän tehdä aisti lyhytelt. Mä nyt... Kiitos puheenjohtaja. Pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Toisin kuin monet edelliset puhujat, minun mielestäni nämä visiot ja kunnianhimot ovat itse asiassa tervetulleita, mutta on hyvin hankala kritisoida niitä, koska meillä ei ole konkreettisia toimintasuunnitelmia eikä mihinkään sitoumukseen ole ryhdytty ja talous, rahoituskin on vielä epäselvää. Komission edustaja sanoi, että komissio mieluummin tukisi yhtenäisen eurooppalaisen liikennealueen luomista sen sijaan, että yhdistettäisiin eri jäsenvaltioiden liikennejärjestelmät. Minun mielestäni tämä on hyvä ajatus. Minun mielestäni on myöskin hyvä, että me yhdistämme niin nekin alueet, jotka ovat hieman kauempana keskisestä Euroopasta, koska No, tietenkin minun kannaltani tämä on erittäin hyvä ajatus. Mutta kuten sanoin, minä odotan hyvin spesifisiä toimintasuunnitelmia ja ajatuksia siitä, miten tämä kaikki rahoitetaan, koska kuten me kaikki tiedämme, neuvosto ei useinkaan näe näitä kunnianhimoisia, kauniita asioita kovinkaan miellyttäminä ja täten eivät koskaan toteudu. Kiitos oikein paljon edustaja Foster. Thank you, Chairman. And... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain tukea niitä kommentteja, joita herra Bradburn esitti. Ja hän on aivan oikeassa, kun hän sanoi, että täältä löytyy järkeviä ja hyviä tapoja mennä eteenpäin, hyviä käytäntöjä, joita tulisi tarkastella. Ongelmat tässä valkoisessa kirjassa liittyy osalta siihen, mitä siinä ei sanota. Se vaikuttaa aika lailla harmittomalta, koska se on hyvin yleinen, mutta sitten kun ryhtyy tarkemmin lukemaan tätä tekstiä, niin sitten herääkin kysymyksiä. Jos me tarkastelemme esimerkiksi tätä yhteiskunnallista agendaa eri liikennemuotojen kohdalta. No, näyttäisi siltä, että tässä on kysymys työllisyysvaliokunnalta. Täällä puhutaan sosiaalista koodeista, EUn prioriteeteista, sosiaalinen agenda meriliikenteelle, yhteiskunnallisesti vastuullinen ilmailusektori. Mistä tästä, tässä oikein puhutaan? Täällä puhutaan myöskin työllisyydestä liikenteen saralla. No en tietenkään aja huonoja työolosuhteita. Olen itsekin ollut ammaliittojen, ammattiliittojen edustaja ilmailusektorilla vuosikausia. Mutta kun tätä lukee, niin näyttäisi siltä, että EU No näyttäisi siltä, että minkäänlaisia työehtosopimuksia ei olisi olemassa, eikä kukaan olisi mukana näissä työehtosopimuksissa, ja että EU nyt tulee sotkeutumaan sitten kaikkeen. Eli minun mielestäni tähän tarvittaisiin komissiolta täsmennystä. Ainakin jos tätä nyt tällaisenaan lukee, niin ei se kovin hyvältä näytä. Sitten aloite 14, maantiede, maantieliikenne No tässä puhutaan turvallisuudesta ja tässä minun mielestäni tulisi tarkastella parhaita käytäntöjä, ei juridisesti sitovista standardeista. Tässä on siis kysymys siitä, mistä, mitä tässä tarkastellaan. 16 mitä tulee nollavisio tieliikenneturvallisuudessa. No en tiedä, kuka päättäisi, mikä on vakava vamma ja mikä on lievä vamma. No tietenkin tässä on vaara liittyy sanavalintoihin on, ensin saa jonkinlaisen käsityksen, mistä tässä on kysymys, ja sitten loppujen lopuksi kuka päättää, mistä tässä on kysymys, kuinka monimutkaiseksi tämä asia kehkeytyy. Eli jälleen kerran minun mielestäni tässä tulee olla hyvin varovainen. Vaarallisten aineiden kuljetusaloite 20. No, tätä asiaa säännellään YK-tasolla. Pidänkö me siitä kiinni vai haluammeko me erilaisen järjestelmän EUlle? Eli jälleen kerran tätä täytyy harkita tarkkaan mukaan. Matkustajien oikeudet, kohta 21. No, meillä on nyt riittävästi matkustajien oikeuksia kokonaiseksi eliniäksi. Ehkä tässäkin tarvitaan vain selvennystä. Esimerkiksi ne seuraamukset, joita tällä tuhkapilvellä oli matkailusektorille. Näihin asioihin palataan säännöllisen väliajon, mutta meidän täytyy miettiä myöskin niitä kustannuksia, joita teollisuudelle aiheutuu. Ja lopuksi olen tukenut Cesaria. Meidän tulisi tukea. Jäsenvaltioiden hallitusten tulisi viedä tätä asiaa eteenpäin. Tämä liittyy ruuhkautumiseen, saastumiseen ja tämä asia kyllä koskettaa kaikkia jos me tarkastamme lopuksi tätä uutta rahoituskehystä, niin no, eihän kenelläkään rahaa ole ollenkaan. Jos halutaan rahaa, niin silloin täytyy tarkastella sitä, miten olemassa olevia varoja käytetään. Ei millekään jäsenvaltiolle ole tulossa mitään uusia varoja. Julkisella sektorilla leikataan enemmänkin. Ja sitten ihan viimeiseksi, herra puheenjohtaja, älykäs hinnoittelu ja verotus. No, tämä on varsinainen matopurkki, jos se avataan hyvin epämääräinen ja olen huolissani siitä, jos vakuutusmarkkinat tulevat tähän mukaan. Ja meidän tarkoituksena ei varmaankaan ole ryhtyä säätelemään vakuutusmarkkinoita. Eli minun mielestäni tätäkin tulisi harkita, mutta onhan tämä hieman huolestuttavaa. Mutta kyllä täältä positiivisiakin kohtia löytyy mutta varmaan täsmennyksille on tässä sijaa ja varmaan erilaisia näkökantojakin on. Kiitos edustaja Dora. Je, je voulais moi aussi me réjouir de l'ensemble des cons... Olen tyytyväinen valkoisen kirjan toteamuksista. En haluaisi niihin enää palata. Pyrin puhumaan lyhyesti. Olen yhtä mieltä muun muassa Herra Kadrauin kanssa siitä, kuinka tärkeää ovat nämä ensimmäiset kymmenen vuotta, eli mitä on tehtävä aika pian, jos haluamme todella onnistua tässä. Sitten toisaalta kysynnän hallinnointi siitäkin komission valkoisessa kirjassa puhutaan, mutta mitään keinoja tai, tai luvullisia tavoitteita ei ole tähän liitetty. Olen pahoillani siitä, että valkoisessa kirjassa ei kesk- keskitytään kiinnostavaan mahdollisuuteen, jonka mukaan voitaisiin tutkia, kuinka älykkäämpi, optimoidumpi liikkuminen voisi luoda työpaikkoja, e, eikä ainakaan aiheuttaisi kasvun tai työpaikkojen menetystä. Liikenteen väheneminen ei varmastikaan johda vähempiin työpaikkoihin, jos esimerkiksi käytettäisiin enemmän ja takseja, busseja ja jaettuja kyytejä ja muuta oli varmastikin päinvastoin lisäisivät aktiviteetteja ja työpaikkoja, e-, eikä olisi niin, että kaikki tekevät yksin, mitä he yksin haluavat tehdä, vaan päinvastoin ajateltaisiin niin, että, li, että li, liikkumiseen liitettäisiin kaikenlaisia kotiin tehtäviä palveluja, kotiin palveluja ja muita. Voisi myös tuoda mukanaan lisää am, ammattimaistumista kotikuljetuksissa ja muussa voitaisiin saada aikaan myös tehokkuutta energiankäyttöön ja liikkuvuuteen ja saataisiin lisäarvoa liikkumisesta ja saataisiin lisää työpaikkoja ja lisää elämänlaatua. Uskon, että tämä näkökohta puuttuu valkoisesta kirjasta. Meidän olisi työstettävä sitä omassa mietinnössämme niin, että se vahvistuisi ja voitaisiin voitaisiin ottaa tällaisia lyhyemmän aikavälin tavoitteita eikä katsoa vain 40 vuoden päähän. Tikau. Kiitos edustaja Tikau. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kehotan teitä pohtimaan tätä vuoden 2001 valkoista kirjaa, joka oli voimassa vuoden 2010 asti. Meidän olisi luotava katsaus ja katsottava millaisia tavoitteita on toteutettu, mitkä ovat jääneet toteutumatta. Ei pidä myöskään unohtaa lumi, lumitilanteita ja tulivuoren purkauksia. Ne ovat liik- vaikuttaneet liikenteeseen useilla paikoilla. Valkoisessa kirjassa ehdottaa pohdintoja vuoteen 2050 asti pitkällä tähtäimellä, mutta minusta tämän valkoisen kirjan pitäisi olla pohja infrastruktuuria ja TNT-verkostoja varten tulevaisuudessa ja myös, myös tämän Euroopan laajuisen verkoston rahoituksen kannalta monivälinen, väliset kuljetukset, välineiset kuljetukset ovat hyvin tärkeitä. Me tarvitsemme Euroopan tehokkaata rautatietä. Tämä on erittäin tärkeää toimi, koska Euroopan maan, ei ole maantieteellisesti kovin laaja-alueinen, mutta ihmisiä on paljon. Jos, jotta meillä olisi tehokkaat rautatiet, tarvitaan integroituja järjestelmiä myös eh, liikennevälineiden lippujen jakeluun. Euroopan unionilla pitäisi olla strategia myös sisävesiliikennettä varten. Maantieliikenteestä eh, uskon, että tarvitaan tasapainoista kehitystä uusissa jäsenvaltioissa, koska siellä maantieliinfrastruktuuri ei ole yhtä kehittynyttä kuin vanhemmissa jäsenvaltioissa. Tulevissa monikeskisissä rahoituspuitteissa olisi keskityttävä tähän seikkaan ja olisi rahoitettava uusien jäsenvaltioiden liikenneinfrastruktuuria. Edelleen kaupunkiliikenteen huomioiminen tässä on hyvin tärkeää, mutta on myös kehitettävää älykästä liikkumista. Vuoteen 2010 jäsenvaltioiden on luotava suunnitelma tätä varten, jotta päästään tällaisiin järjestelmiin. Eurooppalaiset säännöt ovat hyvin tärkeitä. Rahoituksesta tiedämme kyllä, mitä ongelmia siinä on. Nykyinen rahoitus ei ole riittävä ja näin ollen olisi löydettävä lisää resursseja ja rahoitusvälineitä, jotta voisimme kehittää tehokasta liikennettä. Nyt haluaisin korostaa kansalaisia ja yrityksiä ja niitä, jotka hyötyvät liikennejärjestelmistä. Olisi myös korostettava alan työntekijöitä. Olisi pohdittava työehtoja, vammaisten henkilöiden tilannetta. Hyvä puheenjohtaja, minulla olisi kaksi kysymystä. Mikä tulee olemaan Euroopan parlamentin rooli? Matthew Grossella tästä mietinnön. Hän on kokenut mietinnönlaatia, tiedämme tämän kaikki. Mutta sitten on tulossa päätöslauselma Nitsan ja Lissabonin perussopimusten mukaan voisimme vaatia komissiolta sitä, että päätöslauselmasta vuoden jälkeen komissio tekisi meille lainsäädännöllisiä ehdotuksia. Kansa, toimielinten välisessä kertomuksessa tämä ehdotus on, ja minun mielestäni tämän ei pitäisi olla ainoastaan poliittinen julkilausuma ilman toimintaa, vaan tarvitaan konkreettisia toimia millaisia lainsäädännöllisiä aloitteita voisimme vaatia komissiolta. Edelleen halusin tietää, heijasteleeko valkoinen kirja komission työohjelmaa vuosiksi 2011-2012. Elka Draui sanoi, että valitettavasti suurin osa näistä toimista on suunniteltu äh, aikataulun toista puoliskoa varten. Me haluaisimme nyt tietää, mitä ovat äh, konkreettiset äh, toimet tulevalle jaksolle. Kiitos, edustaja Liberatski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Po studiowaniu... Kiitos puheenjohtaja. Nyt kun olen lukenut nämä asiakirjat, niin minulla on kaksi ajatusta. Olemassa oleva valkoinen kirja umpeutuu, eli me tarvitsemme uuden, ja nyt se on meillä tässä edessämme. Avainkohdat on otettu tässä jo esille. Eli voitaisiin sanoa, että periaatteessa tämä voidaan hyväksyä ja homma on hoidettu, mutta minulla on sellainen olo, että tästä puuttuu jotakin. Jos me tarkastelemme 20 plus 20 perspektiiviä vuodelle 2050, niin tästä puuttuu se, eh, ketä me tulemme olemaan 20-30 vuoden kuluttua, mitä BKT-tasot tuvat olemaan, missä mennään eriyttämisen suhteen, mitä, äh, minkälaista kysyntää liikenteeseen kohdistuu. Tarkoittaako tämä sitä, että me eurooppalaisina matkustamme kaksin verroin tähän päivään verrattuna, eli sekä määrä että laatu saattaa muuttua? Meidän tulisi myöskin pohdiskella sitä, minkälaista liikennejärjestelmäkapasiteettia tarvitaan haluammeko me mennä kohti määrällistä vai laadullista tavoitetta ja minkälaisia visioita meillä näihin liittyy miten me tulemme saavuttamaan nämä tavoitteet? No tietenkin voitaisiin sanoa, että meidän tulisi askel askeleelta tarkastella sitä, miten komission ehdotusta voitaisiin vahvistaa jäsenvaltioiden avustuksella. Tai ehkä meidän tulisi pohdiskella, eh, kuinka paljon tätä tällaista eurooppalaista visiota ja metodia tästä jo löytyy. Ja tätä minun mielestäni tulisikin kannustaa Meillä tulisi olla mannermainen, mantereen kattava ilmailuliikennejärjestelmä ja jos tuhkapilvi iskee, niin sitten meillä olisi vaihtoehtoinen järjestelmä ja jos hätätilanne syntyy, niin silloin meillä olisi johdonmukainen moottoritiejärjestelmä, johon voitaisiin tukeutua. Eli en ole nähnyt tässä tällaista mantereen laajuista lähestymistapaa meidän visiotamme tulisi myöskin verrata ympäristötavoitteisiin. Tuleeko meistä kilpailukykyisempiä tässä globaalissa toimintaympäristössämme? Tuleeko liikenteestä sellaista liikennettä, joka parantaa ihmisten elämänlaatua, vaan onko se sellaista, joka parantaa myös kilpailukykyä? Toisen maailmansodan jälkeen maat onnistuivat äh, saattamaan jaloilleen valtavia infrastruktuuriprojekteja. Nyt me emme edes onnistu ylläpitämään TEN-järjestelmää. Mikä tässä eurooppalaisessa järjestelmässä oikein mättää? Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Lopuksi omat pienet kommenttini tavallanne. Aina on helppoa suhtautua kielteisesti, kun saa tällaisen laajan asiakirjan ja siinä voi puuttua joihin asioihin, jotka eivät oikein sovi. Joidenkin mielestä tämä ei ole liittävä radikaali ja toisten mielestä liian radikaali. Keskustelu on mielenkiintoista näin kuunnella. Odotan mielenkiinnolla, miten edustaja Gross pystyy yhdistämään jotenkin nämä kannat ja löytämään kultaisen keskitien – kun puhutaan siitä, mihin suuntaan tämä valkoinen kirja on radikaali. Minä haluaisin sanoa yhden asian. Olen tutustunut valkoiseen kirjaan ja oikeasti jos olen väärässä, mutta minä en näe missään siellä, että kiellettäisiin auto. Eli tuo on varmaankin nyt sellainen myytti, joka kannattaisi tuhota ihan tässä alkumetreillä. Ei siinä niin sanota. Valkoisessa kirjassa puhutaan siitä, että keskustoista voitaisiin poistaa tota, perinteisillä polttoaineilla kulkevat autot, mutta missään ei puhuta autojen kieltämisestä kaiken kaikkiaan. Ja toiseksi, kun tässä puhutaan markkinoiden mahdollisuuksista päättää. Kyllä minä toki ymmärrän, että markkinoilla on roolinsa. Markkinoilla on tiettyä tarvetta, mutta eihän markkinoita voida oikein rinnasta Jumalaan. Jos annetaan markkinoiden kaikki päättää, niin eiköhän tässä ole tuho edessä. Kyllä me tarvitsemme jotain tasapainoa. Eli minä en lähde nyt uskomaan tätä argumenttia, että se, mikä markkinoilla päätetään, olkoon oikea päätös. Ajatellaan vaikka rahoitusmarkkinoilla, mitä tapahtui muutamia kuukausia sitten ja katsotaan, mihin jamaan jouduimme. Sitten tuo sosiaalisen ulottuvuuden sisällyttäminen on kyllä haaste. Edustaja Foster nostaisin myöskin kantani siitä, että tämä ei kuulu meidän valiokuntaamme, vaan työllisyysvaliokuntaan. Miksi siis katsomme näitä kysymyksiä? No siksi, että meitä kiinnostaa tämä koko ala. Me näemme, miten työntekijöitä kohdellaan liikenteessä ja miten kuluttajia. Se on keskeinen osa koko liikennepolitiikkaa. Mielestäni on aivan oikein, että me katsomme niitä standardeja, joita tällä alalla on. Me olemme liikennealan poliitikkoina asemassa ja meidän ihan oikein on oikeus sanoa, onko tämä hyvä, huono asia vai mikä. En minä usko, että kaikki työllisyyskysymykset kuuluvat ainoastaan työllisyysvaliokuntaan, enkä jättäisi kaikkea ympäristöön liittyvää myöskään puhtaasti ympäristövaliokunnan kontolle. Meillä on oma roolimme ja meidän pitäisi myöskin käyttää tätä roolia, me toteuttaa sitä matkustajien oikeudet eivät minua kyllästytä ollenkaan vielä. Minä mielelläni ajan matkustajien oikeuksia, joita on ajettu tähän mennessä. Joskus pohditaan sitä, miksi piti lainsäätää matkustajien oikeuksista. Olisikohan ollut niin, että markkinat eivät huolehtineet kuluttajista riittävästi ja että tässä käytettiin väärin matkustajia. Kyllä meidän tehtävämme on huolehtia lainsäädännöstä, joka turvaa matkustajille suojan, koska muuten heihin saattaa kohdistua väärinkäytöksiä. Valkoisessa kirjassa mielestäni tarvitaan voimakas eurooppalainen visio. Ja tässä näin vähän näkemyseroja. Jäsenvaltiot ovat hyvin tiukasti kansallisilla linjoilla monissa kysymyksissä, varmasti tässäkin. Minä mielelläni puolustan eurooppalaista näkemystä liikennepolitiikassa. En ole tässä mielessä nationalisti. Meidän pitää ajaa voimakkaasti eurooppalaista lisäarvoa. Siihen liittyy tietty vastuullisuus. Ei ainoastaan ajatellen työntekijöitä ja kuluttajia, vaan myöskin yrityksiä, jotka toimivat tällä alalla. Tasapainon löytäminen on tärkeää. Minä suhtaudun myönteisesti siihen, että – esittelijän johdolla voimme edetä parlamenttina ja auttaa komissiota siinä, että esitetään visioita vuodelle 2050. Ymmärrän kyllä, että kollegat haluavat nähdä enemmän noita väliaskaleita. Minä toivoisin olevani täällä vuonna 2050. Melko epätodennäköistä ehkä, mutta haluaisin nähdä, mitä tapahtuu vuonna 2020-2030 myös, ei ainoastaan vuonna 2050. Aina välillä meidän pitäisi suhtautua vähän myönteisemmin, vähän vähemmän kielteisesti. Tätä mieltä minä olen. Edustaja Gross, haluatteko vielä käyttää puheenvuoron? Kyllä, kiitos kaikista puheenvuoroista. En halua nyt pitkittää keskustelua toistamalla kaikki edesitettyjä argumentteja lyhyesti vain. Tämä on melko tärkeä hetki, jona teemme tätä työtä Euroopan parlamentissa, ja se kuultiin täälläkin – Keskusteluahan käydään nyt jo siitä, säätelevätkö markkinat itse kaiken vai saadaanko kansalliselta tasolta paras vastaus kaikkeen, mitä tarvitsemme. Tässä me tarvitsemme rohkean vastauksen. Tässä on varmasti populistisiakin kantoja. Populistit helposti sanovat, että kotona kaikki hoidetaan parhaiten. Valtuuskuntamatkaan viitattiin. Minä haluaisin sanoa, kun aina puhutaan tästä alasta. Tämän alan viesti oli yksinkertaisesti, että antakaa meille enemmän yhtenäisiä sääntöjä, ei sääntöjä, joita on 27. Ei niin, että meillä tulee naapurimaasta jotain ihmisiä työmarkkinoille ja tästä syntyy palkkadumppausta ja niin edelleen. Ja rautatiealalla esimerkiksi on esimerkki siitä, miten hankalaa on, kun puhutaan kansallisten järjestelmien yhdistämisestä. Tässä Eurooppa voi auttaa. Eurooppaa ei aina saisi nähdä sellaisessa valossa, että me hankaloitamme asioita. Eikä kuitenkin ole nyt niin, että me ja komissio tässä ajamme liikennepolitiikan visiota, joka on eduksi kuluttajille, yrityksille, ihmisille kaiken kaikkiaan – Tämä pitää vain jotenkin selkeämmin tuoda julki. Ehkä tämä pitäisi täällä valiokunnassakin selkeämmin sanoa. Siksi meidän pitää pitää mielessä vuosi 2050, mutta keskittyä konkreettisemmin tulevaan kymmenen vuoteen pidemmän aikavälin tavoitteita unohtamatta. Ja kyllähän rahaa on, toisin kuin Jacqueline tässä aikaisemmin esitti politiikkaanhan liittyy juuri poliittinen päätös siitä, mihin varoja käytetään. Kyllähän rahaa on jokaisessa valtiossa. No, ehkä lukuun ottamatta yhtä tai kahta maata, mutta poliittinen päätös tehdään siitä, missä on investoitava. Tässä meidän pitää olla rohkeita. Ei varmaankaan heti huomenna saada listaa siitä, mitä haluamme ajaa, jos saamme 300 kohteen TEN-verkostojen prioriteettilistan, mutta jos keskitytään vaikka 15 hankkeeseen ja lisätään rahoitusta 20-30 prosenttiin, mutta ainoastaan jos jäsenvaltiot myös osallistuvat rahoittamiseen, eikä niin, että tutkitaan koko tilannetta eikä toteuteta oikeastaan mitään, näin vain pääsemme askeleen eteenpäin. Kyllä mielestäni rahoituksen osaltakin on kyse poliittisesta tahosta, tahdosta, anteeksi, jos infrastruktuuriin ei haluta osoittaa varoja, niin silloin pitäisi valitella jälkikäteen sitä, että tietyt asiat eivät toimi. Me emme varmaankaan kollegoiden kanssa ole aina samaa mieltä, mutta varmasti meitä kaikkia kiinnostaa päästä mahdollisimman laajaan konsensukseen tästä tärkeästä aiheesta. Monet meistä ovat nyt sitä mieltä, että meidän pitää puhua selkokieltä ja sanoa selkeästi, mitä haluamme tässä tärkeässä asiassa saada aikaan. Kiitos. Kiitos edustaja Grosch. Mietintön luonnoksen pitäisi olla valmiina syyskuussa. Tarkistusten käsittely 10.11. lokakuuta ja äänestys valiokunnassamme marraskuun lopulla. Tässä alustava aikataulu tällä hetkellä. Toivon, että se sopii kaikille, myös edustaja Grossille. Selvä, kiitos oikein paljon. Esityslistan seuraava kohta on yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue. Aiheesta olemme kaikki varmasti yhtä mieltä. Tarkistusten käsittely, esittelijä, edustaja Serakiani. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi, Deborah. Toivoisin vain, että ne, jotka haluavat puhua, voisivat pyytää jo ajoissa puheaikaa, että tiedän minkälainen aikataulu olisi sopiva, että kaikki ehtivät puhua. Anteeksi, Debra, jatka vaan. Okei, okay. Eh, volevo ringraziare innanzitutto i relatori. Ensinnäkin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä. Olen usean, tapaan, usean kertaan tavannut heitä ja haluaisin kiittää myös mm, Taran valiokunnan jäseniä, jotka ovat auttaneet minua tämän mm, ensimmäisen luonnoksen laatimisessa. Tarkistuksia on tullut 597 selkeyden nimissä. Olen pyrkinyt vetämään niistä jotakin peruslinjoja. Ensimmäinen linja koskee tähän sääntelijään. Sitten tässä on tämä infrastruktuurihaltijan riippumattomuus ja rautatiealan rahoitus, markkinoiden avoimuus ja keskeiset palvelut. Nämä eivät tietenkään ole tyhjentäviä, mutta tässä olivat nämä viisi tärkeintä temaattista ryhmää, josta tarkistukset käsittelevät näistä sääntelijöistä. Täällä on tarkistuksen artiklaan 55, se koskee sääntelijän järjestäytymistä. Olen jo yhtä mieltä näistä tarkistuksista, koska niissä pyritään takaamaan ja vahvistamaan sääntelijän asemaa ja puhuja keskeyttää. No, mikä di garantire la capacità niin todella taattaisiin sääntelijän organisatorinen kapasiteetti ja riittävät inhimilliset resurssit. Täällä on joitakin seikkoja, joilla Esimerkiksi edustaja Bakin äh, tarkistuksella vahvistetaan äh, sääntelijän äh, riippumattomuutta monessa tarkistuksissa puhutaan samoista asioista kuin omassa luonnoksessani. Ne koskevat kansallisen parlamentin mahdollista mahdollisuutta nimittää näitä sääntelijöitä. Täällä on tehty tarkistuksia artiklaan 57-57a, joka koskee sääntelijän valtuutukset. Remoosa pyytää, että tässä olisi määrä aikaa sääntelijän päätöksiä varten. Täällä on useita erityyppisiä seikkoja. Tremosa otti ehdotuksen kahdesta viikosta. Sitten täällä on 20 päivän ehdotus myös. Myös voitaisiin ajatella, että komissiolla olisi ikään kuin muutoksen haki, muutoksen hakutuomioistuimen rooli 20 päivän aikana. Täällä on myös kuukauden pyyntö Bach Er, esittää myös tähän liittyviä seikkoja. Täällä on todella useita tarkistuksia, jotka koskevat säätelijän valtuuksia ja esimerkiksi sitä, että oh, otetaanko sanktioita vai ei. Tällä tarkistuksia, joilla poistettaisiin viittaukset sanktioihin ja sakkoihin ja poistetaan valvontarooli sääntelijältä infrastruktuurien haltijoiden ja käyttäjien välillä. Sitten artikla 57 yhteistyöstä kansallisten sääntelyiden välillä ja komission välillä. Tähänkin on tehty useita tarkistuksia. Siinä on myös alunperäinen ajatukseni tällaisesta verkostosta komission valvonnan alla – Tarkistus 6828 puhuu tällaisesta tietokannasta vetomuksia varten ja kuun pyytää, että otettaisiin mukaan kilpailupääosaston tahot. Sitten Rikki, Vlasto ja muut ovat tehneet tarkistuksia, jotka koskevat sääntelijäverkostoa. verkostoa tilanteessa, jossa on useampia jäsenvaltioita mukana. Sitten täällä on useita tarkistuksia Kanchanilta ja Fidanzalta. Niillä vahvistetaan komission roolia kansainvälisessä rautatieyhteyksissä. Sitten täällä on joitakin tarkistuksia, joista olen yhtä mieltä. Ne koskevat eurooppalaisen sääntelijän perustamista. Itsekin ehdotin sitä luonnoksessani. Sitten täällä on jolla vahvistetaan sääntelijän roolia kansainvälisillä reiteillä. Sitten on tarkistuksia, joissa torjutaan kaiken tyyppiset sääntelijöiden valvojan roolit infrastruktuurin haltijoiden kokouksissa. Tässä on vähän erilainen ajatus. Kansallisten sääntelijöiden ja komission hallituksen välillä. Kuten sanoin, pyrin siihen, että esittelen teille tekstin, jolla vahvistetaan sääntelijän asemaa ja olisi myös mahdollisuus lyödä tällainen sääntelyn verkosto ja vahvistaa myös komission toimintaa. Sitten toinen kohta, joka liittyy infrastruktuurien haltijoiden tilanteeseen olen muuttunut kantaa, niin kun olen pyytänyt löytämään poliittisen yhteisymmärryksen. Olisi tärkeää lähettää tässä poliittinen viesti. Ja siksi haluaisin, että liikennevaliokunta tukisi voimakkaasti tätä ja asia. Siihen on tehty eri tarkistuksia, joilla on muutettu ensimmäisen luonnoksen rakennetta. Olen tehnyt itsekin tarkistuksia ja myös kuun on tehnyt tähän tarkistuksia. Tarkoituksena on, että taataan lisää avoimuutta infrastruktuurin haltijoiden tilinpitoon ja näin mahdollistetaan henkilöstön liikkuminen yrityksen sisällä ja voidaan säilyttää että tällainen holding-järjestelmä, niin kuin jossakin valtioissa on ollut tapana. Muistutin näistä asioista vähän yleisellä tasolla. Lisäksi on tehty kaksi muuta tarkistusryhmää. Tänään tarkistuksia, joilla vahvistetaan tilien erittymistä. Sitten on tarkistuksia, joilla pyritään heikentämään tilinpidon er- ja riippumattomuuden eriyttämistä. Näistä ensimmäisestä muistutan niin, niistä tarkistuksista, joihin kuuluu ajalan tarkistus. Hän pyytää, että kiellettäisiin varojen siirtäminen eri toimien välillä. Sitten täällä on toisia tarkistuksia. Kanchan ja Fidanzan tarkistus siinä edellytetään riippumattomuuskriteerejä, joita infrastruktuurin haltijoiden on täytettävä, kun kyseessä on keskeiset toimet ja Tremosa pyytää, että kiellettäisiin henkilöstön siirtyminen kolmen vuoden ajan edelleen tarkistuksista, joilla heikennettäisiin eriyttämistä ja riippumattomuutta. Vils esimerkiksi on tehnyt useita tarkistuksia. Hän pyytää julkisiin palveluun liittyviä kieltoja. Sitten täällä on bachinmi tarkistus äh, rakenteellisesta erittymismetodista, jonka kautta säilytettäisiin kuitenkin kilpailu ja investointimahdollisuudet. Sitten on edelleen tärkeä asia, joka liittyy rautatie alan rahoituksen artiklat 8 ja 9. Niihinkin on tehty paljon tarkistuksia. Olen yhtä mieltä tarkistuksista, joita on tullut Siileltä ja Grossilta. Pyrkimyksenä on, että jäsenvaltiot kattaisivat infrastruktuurin haltijan rahoitustarpeet infra- infrastruktuurin kehittämisen takaamiseksi. Täällä on myös tarkistuksia, joilla vahvistetaan alueellisten viranomaisten ja järjestöjen kuulemista. Sitten on vielä tarkistuksia, joilla pyritään heikentämään näitä tilinpito velvoitteita. Edelleen markkinoiden avaamisesta on tehty useita tarkistuksia. Henkilökohtaisesti en kannata tätä vaimista, mutta tietenkin valistun valiokunnan enemmistön tahtoon. Koskien sitä, otetaanko huomioon tämä uudelleen laadinta ja pyynnöt, jotka liittyvät markkinoiden avaamiseen. Täällä on todella useita tarkistuksia edustajilta Tremosa, Rike, Kanchan ja Fidanza – Meillä pyydetään, että kansallinen matkustajaliikenne avattaisiin kilpailulle. Täällä on esimerkiksi kansallinen ja finanssan tarkistus, jolla pyydetään markkinoiden avaamista. Ja niin, että tässä olisi vastavuoroisuuslauseke suljettuja markkinoita varten, mutta samaan aikaan on myös erilaisia kannanottoja avoimuuden suhteen ja halutaan taata poikkeuksia kustannukset julkisia palveluja varten. Sitten vielä yksi suuri tarkistusryhmä, joka koskee näitä keskeisiä palveluja, artikla 13. Muistutan niistä joistakin. Esimerkiksi artikla 13, niin täällä on todella paljon tarkistuksia, 13.1 artiklaan, joka koskee näitä essential facilities, näitä keskeisiä palveluja. Useissa tarkistuksissa pyydetään alakohdan poistamista, joka edellyttää tällaista palvelujen mini-eriyttämistä, kun kyseessä on vakiintunut yritys ja Tähän liittyvät nämä tilinpidon eriyttämiset ja avoimuusvaatimukset. Myös tähän ryhmään liittyy useita tarkistuksia. Esimerkiksi edustaja Tremoso alakohdasta neljä. Hän haluaisi, että sääntelijät voisivat kehitellä vaihtoehtoisia malleja. Sitten on muita tarkistuksia vihreiltä. Esimerkiksi on pyydetty että poistettaisiin viittaukset sääntelijöiden riitojen ratkaisuun. Tähän artiklaan on todella tehty paljon tarkistuksia. Sitten täällä on muita kysymyksiä, joihin en ole puuttunut. En ottanut niitä siis mukaan näihin viiteen tarkistusryhmään, temaattiseen ryhmään. Mutta muistutan niistä kuitenkin. Täällä on Artikla 15 komission tehtävien valvonta. Siihen on tehty tarkistuksia, jotka koskevat eri toimijoiden kuulemisen laajentamista, parlamenttikäyttäjät, paikallisviranomaiset, järjestöt. Sitten kustannuskysymykset, artiklat 29-37, Täälläkin on tarkistuksia, jolla haluttaisiin poistaa valvonta sääntelijän taholta. Esimerkiksi tarkistukset 501, 504. Sitten täällä on muita tarkistuksia, joilla halutaan vahvistaa sääntelijän valvontaa sopimusten valvonnassa. Sitten on tämä tuo Vihreät ehdottavat pakollista, pakollisia toimia melukysymyksissä. Tässä olisi otettava huomioon myös vastaavuudet maatieliikenteen kanssa. Täällä on myös tarkistuksia, jotka koskevat innovointia, RTMS, uudelleen laadintaa, yhtenäismarkkinoita. Lyhyesti haluaisin vielä muistuttaa kahdesta tär- aika tärkeästä asiasta, jotka koskevat infrastruktuurin määritelmää liitteessä yksi. Tähänkin on tehty tarkistuksia. Ja sitten nämä delegoidut äh, säännökset – Meidän ei pitäisi pyrkiä vastaamaan kysymykseen, käytetäänkö näitä vai eikö, vastaamalla kyllä tai ei. Olemme pyrkineet siihen, että katsottaisiin millainen sisältö on jo katettu täytäntöönpanosäädöksillä ja delegoiduilla säädöksillä. Olemme pyrkineet välttämään ristiriitaisuudet delegoitujen säädösten kanssa. Tässä pyrimme löytämään kompromissin esittelyiden kanssa. Sitten mitä tulee äänestyksen lykkäykseen, tästähän piti äänestää heinäkuussa, mutta äänestystä on lykätty. Omalta osaltani tulen jatkamaan työtäni ja tapaamisia varjoesittelyiden kanssa. Työstämme tekstiä edelleen. Tietenkin olisi ollut mukavampaa, ettei mitään lykkäystä olisi tullut. Tämä olisi ollut tärkeä merkki. Ja olisi näytetty, että rautatiekysymyksen kiinnitetään huomiota. Myös valkoisessa kirjassa komissio on puhunut tietystä, tietystä toimintalinjasta, mutta otan nyt huomioon tämän lykkäystoivomuksen ja näin voin analysoida paremmin kompromissimahdollisuudet ja palataan äänestykseen sitten kesän jälkeen. Kiitoksia. Thank you very much. Just for information. Suurkiitokset tiedoksi vain esittelijälle ja jäsenille. Suunnittelen lisäkäsittelyä elokuun kokoukseen ja toivon mukaan voitte keskustella siihen mennessä näistä kompromissitarkistuksista, näiden yksittäisten tarkistusten sijaan, eli kokous 30.31.8. Tuolloin käsiteltäisiin kompromissitarkistuksia ja kuten aivan oikein sanoitte, niin tästä äänestettäisiin lokakuussa valiokunnassa ja sitten se menisi marraskuun täysistuntoon. Eli meidän täytyy käyttää nyt tätä lykkäysaikaa saadaksemme aikaan sopimuksen. Kuten odotettavissa oli, puhujalista on pitkä ja annan varjoesittelijöille kuusi minuuttia ja sitten kaikki muut saavat neljä minuuttia. Ensimmäinen varjoesittely on herrakuun, eli kuusi minuuttia varjoesittelijöille ja neljä minuuttia muille. Koska minulla on neljä viisitoista puheenvuoropyyntöä Kuun. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset myös esittelijälle Thracianille, että hän on ottanut tämän suuren työn. 736 tarkistusta, siinä on kyllä hankala ja sitä prioriteetteja. Huomio siihen liittyen olisi tärkeää, ettei tehdä töitä ainoastaan aikapaineen alla. Jos komissio ja sen valtiot eivät yhdeksässä vuodessa saa edistettyä asiaa, niin nyt meidän pitäisi pikaisessa käsittelyssä hoitaa tämä asia. Me tarvitsemme hyviä kompromisseja ja meidän on asetettava prioriteetteja. Yksi prioriteetti, joka on meille yhteinen, on se, että kyllä on välttämätöntä, että jokaisen jäsenvaltioon saadaan sääntelyviranomainen, jonka rakenne on järkevä, jolla on kunnollinen budjetti, riittävästi henkilöstöä, riittävästi resursseja, joka on riippumaton totta kai tietenkin omaa pätevyyksiä kaikissa kysymyksissä, jotka ovat kilpailupolitiikassa tärkeitä. Päätökset verkkoon pääsystä ovat kaikkein tärkeimpiä tässä yhteydessä ja ne on tehtävä, kuten on esitetty monissa esityksessä, ainakin kuukaudessa, jotta on työoikeusvarmuus ja kaikkien kilpailijoiden yhtäläiset mahdollisuudet Eli kun puhutaan esimerkiksi radan käytöstä, asemien käytöstä, mutta ehkä entä sähkö ja niin edelleen. Eli miten rakennetaan kustannukset, miten ne lasketaan, se on tärkeää, että kaikki tämän tietävät. Ja sääntelyviranomaisella pitää olla myös pääsy näihin tietoihin, jotka ovat tärkeitä, infrastruktuurin hallinnoitsijoiden tietoihin siis. Palaan tähän kysymykseen myöhemmin, mutta rahoitus ja sopimukset jäsenvaltioilla rautatieyritysten ja infrastruktuurin hallinnojen välillä. Viittä vuotta on esitetty, seitsemän vuotta esitti, esittelijä. Toivon, että voimme keskipitkällä aikavälillä saada järkevän ratkaisun. Kuitenkin on kyse siitä, että saadaan riittävästi varoja käyttöön jäsenvaltion budjeteista – jotta infrastruktuuri todella toimii. Ja on huolehdittava siitä, että monivälinekuljetus on mahdollista. Teknisiä esteitä ei saa enää olla. Palveluista puhun hetken kuluttua, koska tämä on tärkeää, miten haluamme saada rajat ylittävää matkustajan liikennettä. Jos halutaan vaikka lähteä Berliinistä nopealla junalla tai Varsovasta Berliinin kautta Pariisiin, jos ei ole riittävästi teknistä kapasiteettia, kun voitaisiin päästä suoraan kaupunkien keskustaan. Tämä on asia, joka on selvitettävä, jotta voidaan arvioida sitä, mitä me todella haluamme. Siksi tarvitsemme selkeitä ehdotuksia ja siksi meidän täytyy joka tapauksessa sopia kompromisseista. Askel, askeleelta meidän on edettävä infrastruktuurin hallinnoista haluaisin sanoa, että artiklat 6 ja 7, jotka alun perin poistettiin, on nyt otettu mukaan. Hyvä niin. Tarvitaan mahdollisuus, että on olemassa tämä holding-malli myös. Nämä kaksi mallia, niitä voidaan kehitellä rinnakkain. Ne voivat elää kilpailussa ja toimia, niin ei saa tuhota järjestelmiä, jotka toimivat nyt – tietyin ehdon tällainen holding-tyyppinen malli on ihan mahdollinen. Meidän EPP-ryhmämme kollegoista haluaisin sanoa, että kriteerit pitää luoda niin, että tätä mallia, joka on ihan toimintakykyinen, ei tuhota. Me tarvitsemme tietyt takeet sille, että nyt hyvin toimivaa estetään toimimasta tulevaisuudessa, jos tässä vedetään liian tiukat linjat. Tähän liittyen minulla olisi kysymys, osoittaisin sen komissiolle. Onko todella niin, että vuonna 2012 tehdään ehdotus tuosta eriyttämisestä kaiken kaikkiaan? Tuohan olisi tietenkin mukava tilanne, koska tällä hetkellä 22 rikkomusmenettelyä joita ei ole vielä saatu loppuun yhteisen tuomioistuimessa, eli meillä ei ole vielä selkeää tietoa siitä, miten meidän tulisi ottaa kantaa. Uskoakseni tämä on ratkaiseva seikka. Miten me haluamme tehdä tulevaisuudessa tätä työtä? Toivon, ettei käy niin, että me parlamenttina joudumme alalle, joissa epäselvissä aloissa joudumme tekemään päätöksiä. Infrastruktuurin hallinnointia esimerkiksi esimerkiksi. Kyse on satojen miljoonien infrastruktuureista, radat, tunnelit, kaikki nämä, joita on huolettava, ylläpidettävä, kehitettävä edelleen. Ja me teemme sitten päätöksiä, jotka mahdollisesti kumotaan komission tai jäsenvaltioiden toivosta tai kääntäen. Mielestäni on välttämätöntä, että neuvosto lähiaikoina ottaa selkeästi kantaa tiedot, joita sieltä saadaan, ovat kyllä hyvin, hyvin rajallisia, joten tämä olkoon nyt yhteinen työkenttämme. Toivon edelleen hyvää yhteistyötä ja hyviä kompromisseja. Thank you, Mr. Tremosa. Sitten herra Tremosa. Mr. President, cara Deborah, buonasera, dear colleagues. First of all, I very much welcome the Ensinnäkin olen iloinen siitä, että tästä äänestetään vasta lokakuussa liikennevaliokunnassa, jotta meillä on enemmän aikaa tarkastella tätä asiaa. Ja myöskin voimme tarkastella tätä uutta tutkimusta, joka tarkastelee Ison-Britannian kokemuksia rautatieliikenteestä. Liberaalidemokraateille tärkeintä tässä on markkinoiden avoimuus Toisin sanoen tämä sääntelypaketti sekä kansalliset että eurooppalaiset sääntelypaketit. Ja tästä syystä olen iloinen sen takia, että että monissa tarkistuksissa on keskitytty vahvoihin kansallisiin sääntelyelimiin, joilla olisi riittävästi henkilöstöä. Haluaisin tehdä muutamia kommentteja liittyen näihin kansallisiin sääntelyviranomaisiin. Minun tarkistuksissani pyydetään riippumattomia sääntelyelimiä, joilla on liittävä hallinnollinen kapasiteetti, mitä henkilöstöön ja rahoitukseen tulee. Tarkistus 586 Siis minun tarkistukseni siinä sanotaan, että riittävä henkilöstön taso, se on, sen tulisi olla suorassa suhteessa markkinoiden tarpeisiin ja sen tulisi vaihdella elimestä toiseen. Näiden tulisi pystyä toimimaan oma-aloitteisesti ja markkinoiden kehityksen mukaisesti. Pyydän myöskin sitä, että Euroopan unionin komission sääntelyosastoa vahvistetaan ja kansallisella sääntelyelimillä olisi tietokanta, joka olisi komission käytettävissä sen tehdessä päätöksiä. Myöskin tarkistus 591 on tärkeä, koska siinä puhutaan nimeämismenettelystä minä ja Roa Bilbao, me tulemme alueilta, joilla on hyvin eh, vahvat parlamentit, joilla on myöskin verotuksellisia oikeuksia. Ja tästä syystä me eh, puhumme ennen kansallisten parlamenttien sijaan toimivaltuisista, toimivaltuullisista parlamenteista. Sitten 601. Siinä pyysin vaihtoa tähän kansalliseen sääntelyelimeen, mutta herra Kramer teki ehdotuksen kahdesta, kahdesta työpäivästä ja tässä voisin olla hänen kanssaan samaa mieltä. 421 siinä ehdotan, että sääntelyelimien tulisi kehitellä vaihtoehtoisia ratkaisuja kaikkien sidon, sidosryhmien kanssa. Meille tämä on tärkeää. Ja myöskin tarkistuksessa 619 ehdotan, että että säätelyelimet tulevat myöskin kuulemaan matkustajia, jotta otetaan huomioon heidän arvionsa. Sitten mitä tulee Euroopan unionin komission roolin vahvistaminen tarkistuksessa 617 ehdotan sitä, että komission puoleen voidaan kääntyä silloin, jos on rajat ylittäviä konfliktitilanteita. 625 Siinä ehdotan, että kansalliset sääntelyviranomaiset, niiden tulisi vaihtaa tietoa näistä käytänteistä ja päätöksentekomenetelmistä. Myöskin komission tulisi vahvistaa tämä yhteistyö kansallisten sääntelyelinten välillä. Sitten mitä tulee eurooppalaiseen sääntelijään, ehdotan, että vuoden 2012 loppuun mennessä komission tulisi tehdä lainsäädännöllinen ehdotus. Tiedän, että monet kollegat, Riker ja muut, herra Grosch ja muut ehdottavat viittä vuotta, mutta me puhumme uudelleen laadinnasta – Eli tässä on kysymys sääntelyelimistä, joiden tulisi olla jo toiminnassa, eli minun mielestäni emme voi haaskata näin paljon aikaa. Sitten eriyttämiskeskustelu, tuen ajatusta, jonka mukaan näiden rautatieyhtiöiden ja infrastruktuurihallinnoiden välinen ero on selvä. Ja jos julkiselta sektorilta on osoitettu rahoja tietylle sektorille, niitä ei tulisi voida siirtää toiselle sektorille. Tarkistukset 654 ja 655. No, siinä menee raja, kuten kuun sanoi, en halua vahingoittaa tai tuhota paremmin toimivia järjestelmiä. Eli tässä mielessä tuen ajatusta, jonka mukaan komissio analysoisi näitä markkinoita ja jotta tarkastellaisiin paremmin näitä eri rakenteellisten malleja, hyviä ja huonoja puoleja, puolia. Minun on hyvin vaikea tukea niitä tarkistuksia, joissa vaaditaan täydellistä eriyttämistä – ja lopuksi, mitä tulee kansallisten matkustajamarkkinoiden vapauttamiseen, niin pyydän, että tehdään ehdotuksia tämän suhteen, mutta jätettäisiin julkispalveluvelvoitteet tämän ulkopuolelle. Uudelleenlaadinnassa tarkistus 646 ehdotan, että jäsenvaltiot saattavat voimaan kahden 12 kuukauden sisällä siitä, kun tämä direktiivi astuu voimaan, nämä lainsäädännölliset säädökset. Eh, no, tietyt maat ovat pyytäneet viittä vuotta. No, tätä minä en voi hyväksyä. Ja sitten viimeinen asia, nämä korrelaatiotaulukot. Eh, puolan niitä ja toivon, että niitä ei oteta tästä uudelleen laadinnasta pois. Kiitos. Iepriekšējā ņemot no, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan todella toivottaa menestystä esittelijälle. Tiedämme, että sen käsittely on lykkääntynyt, mutta varmasti asiat tässä etenevät. Neuvoston yleinen ajatus on oikeastaan takapakkia verrattuna siihen, mistä on jo sovittu me haluaisimme kunnianhimoisemman version. Meidän pitää toimia nyt todella vastuullisesti ja löytää hyvät kompromissit täällä valiokunnassa ja sitten täysistunnossa. Siksi ehkä minin puheenvuoroni nyt on ehkä vähän erilainen kuin olisi ollut, jos tätä lykkäystä ei olisi tapahtunut. Haluaisin sanoa seuraavaa. Totta kai kansallisten sääntelijöiden yhteistyötä on tuettava ja useimmat kommentit ovatkin kulkeneet tähän suuntaan. Minäkin siis tukisin tätä ajatusta. Ja varmasti tästä tulee myös kompromissin osa. Mitä sitten tulee yleisen palveluiden tarjoamiseen niihin mahdollisuuksiin, joita rautatieyhtiöt voisivat käyttää, niin minun on sanottava, että – sellaisissa tapauksissa, joissa eriyttämistä on nyt suunniteltu, niin tulisi ajatella lentoliikennettä esimerkkinä. Saksassa esimerkiksi. Lufthansan maapalvelut ja muut palvelut eivät palvele ainoastaan Lufthansan koneita, vaan muitakin koneita. Tämä voisi olla yksi vaihtoehto, joka voitaisiin ottaa käyttöön myös teillä. Tämä on toimiva innovaatiota. Sitten muutama muu seikka. Nämä eivät ehkä ole niin tärkeitä kaikille maille, mutta Baltian maille varmasti. Kaikki vaihtoehdot, jotka liittyvät 31 ja 32 infrastruktuurista ja pääsystä ja noista kynnysarvoista – Todella toivoisin, että löydetään nyt hyvä kompromissi minun ehdottamani tekstin ja edustaja Baltigisin tekstin välillä. Meidän tapauksessamme meillä on tämä hyvä suhde tässä matkustajien ja rahdin välillä. Rahti on meille erityisen tärkeää, koska meillä on Venäjä ja muut maat siinä lähellä palveltavana. Pari kriteeriä siis. Toisaalta kustannukset on toki katettava, markkinahinta on asetettava, mutta se ei saa tietenkin, tietenkään alittaa tuotantokustannuksia. Toinen tärkeä aihe. takuu turvallisuuskysymykset ja mahdollisuus vakuuttaa rahti. Tiedämme, että Meillä on nyt pienempiä yrityksiä, jotka ovat syntyneet aikaisempien monopolien jälkeen. Ja näillä yrityksillä on ollut mahdollisuus esittää tällaisia takeita. 212 ja 284. Ehkä teillä on parempi strategia jo, mutta mielestäni hyvä kompromissistrategia – olisi se, että nyt pyritään kompromissiin, joka on mahdollinen niiden aiheiden osalta, jotka eivät ole kovin kiistanalaisia. Sitten lopulta päätettäisiin vasta noista kaikkein keskeisimmistä kysymyksistä, koska on mahdollista, että kompromissit löytyvät vähemmän tärkeistä kysymyksissä. Ja sitten menetettäisiin asemamme tärkeimmissä edettäminen, tietenkin sellainen on. Ja ich, Kramer. Kiitos. Kiittäisin esittelijää tästä mietinnöstä. Yhteistyö on kyllä joskus sujunut paremminkin. Meidät jätettiin ulkopuolelle välillä, eli kompromissitekstejä lähetettiin jälkikäteen ilman, että pääsimme osallistumaan keskusteluun. Ja täälläkin vähän kierrämme kehää. Me kaikki sanomme kolme asiaa, kun keskustelemme näistä aiheista – Sääntelyelimet, avoimuus ja palvelujen tarjoajille pitää saada pääsy, pääsy turvattua. Ja erittämistä meillä on eri kantoja. Koko ajan minä olen kysynyt, miksi tässä on aikapainetta ja mistä tässä on oikein kyse. Kun yhdessä laadimme tuon kirjeen, selkeä meille oli, että rautatieverkostot eivät ole Euroopassa avoimet. Ensimmäinen ensimmäistä 2007 verkosto avattiin kokonaan, mutta mitään ei tapahdu. Tästä aiheesta on keskusteltu, tutkimuksia on siitä, että tilanteet vaihtelevat, mutta yksi asia on varma. Yhtäkkiä nyt on painetta. Komissio uinui yhdeksän vuoden ajan ja nyt oikeastaan hyvin nopeasti pitäisi saada jotain aikaiseksi. Miksi? Sitä haluaisin kysyä. Tämä liittyy varmasti rikkomusmenettelyyn. Siellä, että tuomioistuin käsittelyyn on jouduttu. Mahdollisesti pelkäätte sitä, että yhteisön tuomioistuin ei päätä teidän kantanne mukaisesti. Ja nyt ajattelette, että jotain pitää tehdä painostaa, koska tuomioistuin ei muuten tekisi päätöstä teidän kantanne mukaisesti. Tämä ei ole nyt meidän tehtävämme. Tämä ei todellakaan ole meidän tehtävämme, koska mietinnössä tehdään päätöksiä vuoden 2001 lainsäädännön pohjalta. Saksalainen, ranskalainen tai espanjalainen malli, ovatko ne yhteensopivia lainsäädännön kanssa vuodelta 2001. Minä en pysty sellaista päättämään. Minä en ole juristi, siksi meillä on yhteisön tuomioistuin, se voi päättää. Ja komissio on sanonut, että kun päätös tehdään, niin sen jälkeen tämän päätöksen valossa pyrimme siihen, että vielä saamme avoimet rautatieliikennemarkkinat. Tämä on yksi asia. Ja niin kutsuttu kompromissi onkin nyt yhtäkkiä komission julkilausuma vuodelta 2006. Se on tiukempi kuin vuoden 2001, ehkä 2001 meidän ehdotuksessamme oli virhe. Ja sitten ajatellaan, että rikkomusmenettelyn tulos voisi olla meille kielteinen, joten toimitaan tässä nyt uudestaan. Ja minä kysyisin, että jos näin on, miksi komissio ei näin tehnyt kertomuksessaan? Se on ainoa toimielin, jolla on aloiteoikeus. Sitä ei ole meillä, ei neuvostolla, komissiolla ainoastaan. Sitten luetaan komission teksti. sinälle sanaakaan eriyttämisestä. Mutta kuitenkin selkeästi komissiossakin kilpailevat kaksi linjaa. Toiset sanovat, että eriyttäminen ei ole niin mielenkiintoista. Toiset sanovat, että tuon keskeisin seikka siitä nyt kiistellään. Mutta tässä tekstissä ei nähdä mitään. Ja parlamentissa varmasti on sellaisia, jotka sen mielellään haluavat mukaan ja pyrkivät nyt tätä kautta vaikuttamaan siihen, että yhteisön tuomioistuimesta saadaan myönteinen päätös. Riippumattomien tuomareiden päätöstä tässä tarvitaan. Hyvä, että meillä on riippumattomia tuomareita. Keskustelusta on selkeästi käynyt ilmi, että eriyttäminen tai ei, se on ihan sama kuin ajatellaan verkostojen avaamista. Meillä on erittäin tiukka eriyttäminen, se tiukempaa ei voida kuvitella Espanjassa. Kuitenkin siellä on tiukat rajat tälle nyt ensimmäinen juna ehkä Ranskan rajan yli Espanjaan. No se on poikkeus. Sitten on muita maita, joissa verkosto on avattu, mutta yksi asia on ihan selvä. Jos no, on riippumaton, tiukka sääntelijä, joka voi nopeasti päätöksiä tehdä, niin silloin saadaan avoimet verkot. Ja me olisimme heti voineet löytää tästä kompromissin jo aikoja sitten, ne niin olisimme päässeet jo edemmälle. Minä kuitenkin halusin tätä lykkäystä, koska tässä – on selvästi epäselviä asioita. Tämä on ratkaiseva seikka. Meidän on nopeasti päätettävä. Jotkut haluavat ehkä heikentää tätä, ettei siis joka tapauksessa, vaan periaatteessa. Kokemus esimerkiksi siitä, että Saksassa saadaan päätökset 14 päivässä, Italiassa muutamassa kuukaudessa – Ja joskus, jos joudutaan odottamaan tällaisia päätöksiä muutaman vuoden, niin siinä uusi yritys kyllä ehtii kaatua. Ranskassa voi mennä pari vuotta. Tiukka, riippumaton sääntelyviranomainen, jolla on riittävät resurssit, voi nopeasti antaa hyvän päätöksen, ja se on tärkeää. Avoimuutta haluamme edustaa kuunkin viittasi siihen – oikeastaan siinä mielessä pitäisi vetää tarkistukset pois, kun tämä on vähän vastakkaista sen kanssa, mitä juuri sanottiin. Mutta joka tapauksessa tärkeää on avoimuus ja se, että saadaan pääsy juuri palveluihin, jos ajatellaan vanhempia yrityksiä, uudempia yrityksiä. Edustaja Seraktiani, emme me sanoneet muuta kuin, että konfliktitilanteessa, kiistatapauksessa, jos Deutsche Bahn esimerkiksi sanaa, että joku saa ajaa, toinen ei saa ajaa, sanoa, että ei ole tilaa, vaikka jossain huollossa, niin sääntelyviranomainen voi sanoa, että on teillä mahdollisuuksia ja niitä on tarjottava. Tässäkin tiukka sääntely on paikallaan sääntelyviranomainen. Tämä on ratkaisevan tärkeää. Näissä keskustelussa nämä seikat halusin tuoda keskustelussa esiin. Mielestäni jos meillä on nämä kolme seikkaa pohjana, voimme sopia hyvästä kompromissista ja myös painostaa. Riippumatta tuomioistuimen päätöksestä, se on sieltä tulossa riippumatta siitä, mitä me täällä päätämme. Kiitos. Wells. Kiitos sitten Wells. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minulla olisi neljä tärkeää seikkaa. Ensinnäkin 206 palveluiden tarjoajien Toivoisin, että poistettaisiin johdantosan kappale 22. Palvelut ovat tärkeitä, jotta voidaan hoitaa liikennekuljetukset hyvin. Siksi niitä ei voi jättää tuosta integroituneesta lähestymistavasta rautatieyritysten osalta. Eriyttäminen raiteista, huollosta ja niin edelleen – kyseenalaistaisi koko tämän alan toiminnan. Integroidut yritykset, jotka omaavat kokemusta usealta rautatieliikenteen alalta, on ala, joka voi tarjota kansalaisen tai kuluttajan matkustajan osalta parhaat mahdolliset ratkaisut. Rautatieliikenteessä toimivien osalta on tärkeää sosiaaliset ehdot, kuten Saksassa on kirjoitettu, saksalainen osapuoli on kääntynyt meppien puolten ja sanonut, että eriyttämisellä Deutsche Bahnin osalta olisi vaikutuksia, joita ei pystytä ennalta nyt näkemään. Ajatellen rautatien liikennettä järkevää, ympäristökannalta järkevää liikennepolitiikkaa. Jos ajatellaan ilmastonmuutosta, niin kyllä rautatien liikenne on kaikkein tärkeintä tässä, sitä pitäisi tukea. Jos integroitu konserni, kuten Deutsche Bahn, säädetään, niin menetetään erittäin tärkeä väline, jolla voitaisiin tukea kestävää liikennettä. Toiseksi 701 tarkistus liitteeseen 79 Me haluaisimme, että poistetaan kokonaan komission kanta vähimmäispalvelut lakkojen yhteydessä. Lakko-oikeus on ihmisten perusoikeus. Sitä ei voida leikata tällaisten vähimmäisvaatimusten kautta. Näin ihmisoikeustuomioistuin on kahdessa tapauksessa päättänyt artiklan 11 pohjalta ihmisoikeusperuskiljassa. Ainoastaan yksittäisten valtioiden tapojen ja sääntöjen mukaan tähän voidaan puuttua. Lakko-oikeus on sidottu usean maan perustuslakiin, eikä EUlla ole tässä mitään toimivaltaa. Ihmisoikeussopimus EUssa on esimerkiksi Itävallassa ja monissa muissa jäsenvaltioissa kansallista lainsäädäntöä. Kansainvälisesti on muitakin tekstejä, jotka takaavat tämän. Eli tämä kohta, joka koskee vähimmäispalveluiden tarjoamista, on poistettava. Kolmanneksi 252 kohdasta delegoituihin säädöksiin ehdottaisimme, että poistetaan täysin johdanto oman osan kappale 65. Me hylkäämme sinne, että nämä liitteet, joissa on keskeisimmät kysymykset verkoston pääsystä, tämä tarkoittaisi, että perustellusti siirretään säädösvaltaa komissiolle. Tämä ei ole oikein. Kyse on poliittisista oikeudellisista ja demokraattisista varaumista, joita meillä on. Parlamentaarinen valvonta ja etujen pohtiminen lainsäädäntötyössä kärsii tästä. Rautatiepolitiikasta pitää edelleen päättää järjestää niin, että parlamentti ja neuvosto ovat voimakkaammin mukana. Ja sitten lopuksi edittämiskysymyksestä haluaisin sanoa tarkistuksiin, joita on tullut esittelijältä ja muilta. Haluaisin sanoa jotain niin kutsutuista kompromissiesityksistä. Tämä loisi lopun sosiaalisille integroiduille rautatiemarkkinoille, joita on ajettu esimerkiksi Saksassa. Nämä rautat tieliikenneen kysymykset ovat yhä tärkeämpi jatkuvasti, joten sähköisten ammattiliittojen tuen mukaan me vastustamme näitä esitettyjä muutoksia. Kiitos. Thank you very much, I would... Suurkiitokset. Sanoisin, että eurooppalaisissa rautateissa on kysymys muustakin kuin Deutsche Bahnista. Nyt sitten Siirrymme muiden jäsenten puheen vuoroihin. Ensimmäiseksi herra Gross, neljä minuuttia. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää siitä työstä, jota hän on tehnyt tähän mennessä. Ja toivon, että hän toimii rohkeasti tulevaisuudessa. Toivon, ettei nyt tule jälleen tilanne, jossa kansalliset rautatieyritykset otetaan esiin 27 eri ratkaisumallia, vaan ymmärretään, että haluamme jotain eurooppalaista, vaikka kotona aina nähdä että eurooppalainen voi olla eduksi. Kymmenen vuotta sitten halusimme rahtia enemmän rautateille, myös matkustajia, siksi tarvittiin parempaa infrastruktuuria. Lisäksi halusimme korrektit hinnat, parempaa koulutusta, ja vastavuoroista koulutuksen tunnustamista. Tämä tarkoitti sitä, että ei haluttu alhaisen palkan työntekijöitä, vaan hyvin koulutettuja työntekijöitä. Ja nyt voidaan kysyä, mitä on saatu aikaan, missä määrin. Tämä on peruskysymys, joka olisi esitettävä uudelleen laatimisen yhteydessä. Näihin tavoitteisiin ei ole päästy. Yksinkertaisesti voidaan sanoa, että ei ole päästy näihin tavoitteisiin. Ja syynä on se, että se mitä me esitimme on asia, jota lähes yhdessäkään jäsenvaltiossa ei ole kunnioitettu. Ja nyt jotkut maat ovat sitä, että jos tehdään niin kuin EU-tasolla tehdään, edistetään vähemmän ihmisiä rautatieliikenteeseen ja tämä vaikuttaa hintoihin ja työpaikkoihin. Näin tapahtuu jo ilman eu sääntöjä. Meidän parlamenttina pitää sanoa jo, että haluamme tehokasta rautatieliikennettä, haluamme investointeja, haluamme työpaikkojen ylläpitämistä. Ja jos edelleen halutaan nähdä kysymykset puhtaasti kansallisesti, niin silloin ajetaan kyllä ihan vastakkaista kuin sitä, mitä me haluamme. Meidän täytyy toimia toisin kuin neuvoston ministereille on sanottava, että nyt rautateille ei anneta kun ei minkäänlaista mahdollisuutta kehittyä oikein. Koska jos rautatiet saisivat mahdollisuuden, ei olisi enää 6000 sopimusta kansallisella tasolla, vaan virastolle voitaisiin antaa tehtävä sanoa, että tuo maa ylläpitää edelleen kansallisia sääntöjä. Tämän maan pitää voida esittää, että nämä säännöt ovat kaikille tärkeitä, ei ainoastaan kiusantekona ajatella, että nämä säännöt estävät muiden toiminnan. Mitä muuta voimme tehdä? Voimme huolehtia siitä, että infrastruktuurin hallinto saa korrektisti riittävästi rahoitusta ja tarjoaa sellaisia ehtoja, jotka ovat kaikille samat. Tähän liittyy avoimuus. Ja jos joku haluaa avoimuutta, silloin ei tarvitse pelätä sitä, että joku tarkastelee tilannetta. Siksi tarvitsemme voimakasta sääntelyviranomaista, ei sellaista, joka saa palkkaansa tarkasteltavalta. Tämähän ei ole jalkapallonkaan osalta enää tulevaisuudessa mahdollista. Lopuksi haluaisin sanoa vielä seuraavaa kun rahasta puhutaan, ei tarvitsisi huolestua, jos on julkisia varoja. Äh, um kun puhutaan palveluista, ei pitäisi myöskään kantaa huolta siitä, että tuetaan avoimuutta – jos julkisia varoja käytetään, jotta tarjoajat tarjoaisivat tiettyjä palveluita. Jos on oikeutettu kysymys, niin voidaan kysyä esimerkiksi käytetäänkö infrastruktuurivaroja infrastruktuurin parantamiseen tai muuten tilanteeseen, jossa tuetaan kilpailukykyisemmäksi toimijaa. Tehokas valvonta, pitkän aikavälin visio tarvitsevat korrektit oikeat vastaukset, tämä on eduksi rautatielle, niin silloin ehkä myös eriyttäminen voi olla oikeutettua, kun minä olen tänään vielä sitä mieltä, ja tässä voitaisiin ajatella muitakin argumentteja, olen tänään edelleen vakuuttunut siitä, että mikään maa ei voi sitä oikeutusta sille, että omassa maassa palveluiden käyttäjä vaikuttaa – infrastruktuurin ja siihen, kuka infrastruktuuri saa käyttää ja millä ehdoilla. Tuollainen eriyttäminen on välttämätöntä itsestään selvästi, mutta integroidun mallin osalta pitää puuttua kaikkiin näihin kysymyksiin ja siihen, miten markkinat tässä vaikuttavat. Kiitos. Al-Qadraui, jos voitte pitäytyä neljässä minuutissa. Um, ja, het is een technisch complex politiek geladen dossier en ik wens... Niin, yritän puheenjohtaja. Tämä on todella hyvin monimutkainen ja hyvin poliittinen asia, siksi haluaisin on toivottaa esittelijälle paljon onnea tuleviksi kuukausiksi. Loppujen lopuksi meidän lopullinen tavoitteemme on se, että Euroopan liikenne pääsee voittajaksi ja, se, ja myös käyttäjät ja työntekijät tästä hyötyisivät. Siksi uskon, että olemme monista asioista yhtä mieltä. Esimerkiksi tästä sääntelijä, sääntelyelimestä on puhuttu, on tarpeen, että sillä on riittävät valtuudet, niin että se voi puuttua tilanteisiin. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että voitaisiin mennä pidemmällekin. Verkoston on oltava varma ja on ratkaista ratkaistava kaikki markkinoihin liittyvät kysymykset ja, ja tilannetta on tulkittava samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. Sitten olisi katsottava, olisiko mahdollisesti mm, mahdollista lyödä jonkinlainen ydin rautatiealuetta varten näiden reittien kautta. Sitten rahoituksesta, kuinka mahdollisimman parhaalla tavalla – ja tehokkaasti voidaan saada rahoitusta vaatimatta miljoonia ja miljoonia jäsenvaltioilta, koska tässä ei kuitenkaan tulla onnistumaan. Täällä on monia tärkeitä näkökohtia, minkä tyyppisiä kustannuksia otetaan mukaan ja niin edelleen. Sitten vähän täsmällisempi kysymys koskee tariffeja ja käyttömaksuja. Ne ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa, eikä sitä voida perustella oikeuttaa. Voitaisiin pyrkiä yhteisiin kriteereihin käyttömaksujen määrittelemistä varten liikennevälineissä. Sitten eri sitten tästä eriyttämisestä, jotkut haluavat täydellistä eriyttämistä, jotkut eivät ollenkaan. Tästä olisi keskusteltava ja olisi katsottava, missä, millä tavalla tämä muotoillaan, mutta ensinnäkin olisi katsottava, mikä on keskistä ja mikä ei. Ja näin varmasti tullaan tekemään tulevina viikkoina. Oli miten oli, yksi asia on selvää. Kaikki, kaikkien liikennemuotojen pitää toimia riippumattomalla tavalla ja pitää tarjota palveluita samalla hinnalla. Tämä on tavoite kysymys on, kuinka tavoitteisiin päästään. Sitten vielä viimeinen kysymys. ka- kansallisen matkustajaliikenteen vapauttaminen. Muistatte varmaan, kun käsittelimme kolmatta rautatiepakettia vuosi sitten ja tuolloin pääsimme sopimukseen – Tämä keskustelu saataisiin valmiiksi vuonna 2012, jolloin komissio esittelee oman kertomuksensa. En usko, että on mentävää asioiden edelle kuitenkaan. Nämä polttavimmat kysymykset, jotka saattavat aiheuttaa mullistuksia kansan, niin jäsenvaltioista, niin ei pidä liian aikaisin käsitellä. Kiitoksia. Kiitos, Radio Durand. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää siitä yhteenvedosta, jonka hän teki, mutta ennen kaikkea kysymys oli eri tarkistusten yhteenvedosta, mutta en vielä oikeastaan onnistunut sieltä hahmottelemaan sitä linjaa, jota esittelijä haluaa valiokunnalle tuoda. Ja tämä on kuitenkin tärkeää, koska meidän parlamentin liikennevaliokuntana on tarkoitus tähän tuoda jonkinlaista järjestystä, koska me haluaisimme viedä läpi parlamentin kautta tällaista eurooppalaista suunnitelmaa. Neuvostossa ei tule onnistumaan. Eli nämä tarkistukset, jotka ovat aika lailla täydentäviä, ne liittyvät Kramerin tarkistukseen Haluaisin syventää tätä eriyttämistä infrastruktuurien palveluntarjoajien välillä. Komissiossa näköjään on kahdenlaista henkeä ja minun mielestäni ei ole tarpeellista syventää tätä eriyttämistä eikä ainakaan tule lisätä tähän lisäeriyttämistä, jos ei ole organisatorinen eriyttäminen. Toiseksi tietenkin me haluamme lisää läpinäkyvyyttä, se on tärkeää näin, tässä tavassa, jolla nämä eri osaset järjestetään. Ja tietenkin tässä täytyy valvontaa harjoittaa sääntelijän järjestää nämä asiat kansallisella tasolla, koska minun mielestäni kansallinen taso on paras taso, mutta mahdollisuus sitten eurooppalaiseen riitojenratkaisujärjestelmään, jos tarve vaatii. Mutta tässä täytyy, ei tule toimia niin, että potkaistaan muurahaispesä ja sitten toivotaan, että kaikki asettautuu aloillensa. Me emme voi muuttaa pelisääntöjä, silloin me joutuisimme vaaratilanteeseen. Sitten rautatiepalvelut, ensinnäkin tämä käyttämätön kapasiteetti, sen antaminen kolmansille tahoille, mutta toivon, että ne Siis tässä myöskin täytyy käyttää malttia että sekä järkeä. Mikä on meidän tarkoituksemme, mikä on filosofiamme, meidän täytyy hoitaa nämä tekniset kysymykset ja löytää jonkinlainen punainen lanka, koska tässä ei ole kysymys ainoastaan teknisestä asiasta, vaan tässä on kysymys siitä, että me haluamme antaa merkin siitä, miten me haluamme tämän asian hoitaa. Me haluamme Euroopan tasolla olla mahdollisimman harmonisoituja näissä asioissa, mutta me haluamme myöskin järjestelmän, joka toimii hyvin ja toimii paremmin tulevina vuosina. Tämä on meidän tavoitteemme. Eli esittelijällä on paljon tarkistuksia käsiteltävänä, mutta tulisi pyrkiä siihen, että kompromissitarkistusten kautta saadaan tämän valiokunnan linja ja täten parlamentin linja esiin, koska neuvosto on kovin kiinnittäytynyt, ripustautunut näihin kansallisiin järjestelmiin ja komissio toimii tässä sitten välittäjänä. Eli me meillä tulisi olla jonkinlainen linja, eikä vain sarja teknisiä tarkistuksia, joista emme kovinkaan paljon irti saa. Sanoisin, että meillä on jo nyt koko joukko kompromissitarkistuksia, joita jo puhuneet ovat laatineet. No, Michael, sinun tulisi tarkastella oman ryhmäsi tiedotusjärjestelmää, jos et ole niitä saanut. Meillä on kompromissitarkistuksia, joita työstetään. On hieman liian rajua hyökätä esittelijää vastaan ja sanoa, että mihin hän meitä nyt johtaa 700 tarkistuksella. Eli minun mielestäni tämä kritiikki on hieman liian jyrkkää. Ja minä kyllä puheenjohtajana tarkkailen tarkkaan sitä, mitä esittelijä tekee. Ja kaikki nämä toimet kyllä ovat kaikki ryhmät mukaan ottavia. Herra Kansian, neljä minuuttia. Grazie, presidente. E grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Deboralle tästä työstä. <laughs> Grazie del lavoro. Ei mikrofoni. Kiitän tästä työstä, jota olet tekemässä Tämä on hyvin vaikea arkaluontoista työntä ja poliittisesti myös latautunutta. Vaikka tässä niin, se, että meillä on vähän lisää aikaa, se auttaa meitä pohtimaan tätä vielä perusteellisemmin. Se, mitä komis- eh, neuvosto sanoo, on tärkeää aika usein kantamme päättyy siihen, että mutta kun neuvosto ei halua tehdä niin ja niin, meillä pitäisi parlamentissa olla vähän ajatukset selkeämpänä ja johdonmukaisempina. Uskon, että omalta osaltani olisi hyödyllistä keskittyä neljän asian. Vapauttaminen, eriyttäminen, sääntelyelimet. Ja se, mitä haluamme ymmärtää infrastruktuurina. Ensinnäkin vapauttamisesta. Minulle tämä on aivan tärkeää. Jos emme vapauta kansallisia alueellisia matkustajaliikenteitä, ei tällä muulla ole mitään merkitystä. On aivan turha vaan hankaloittaa elämäämme. Se ei ole kuitenkaan mahdollista matkustaa samalla tavalla EU-maissa yhtenäisten, yhtenäisen rautatiealueen sisällä. Jos joku on sitä mieltä, että Jolle, että meillä on tämän vuoden 2007 asetus, joka koskee julkisia palveluja. Voimme tietenkin ottaa tämän huomioon, mutta uskon, että kansallisten ja alueellisten matkustajien vapauttaminen on ensimmäinen asia, johon meidän on tarrautuva ennen kuin puhumme mistään muusta. Jos nyt lykkäämme tätä vuoteen 2012, en ymmärrä, miksi meidän pitäisi mihin tarvitsemme tätä neljättä ohjelmaa. Nyt on juuri oikea hetki mennä tähän suuntaan. Sitten nämä 12 kuukautta, se on ehkä vähän aikaa, voidaan sitä venyttää, mutta tämä käsitys ja tavoite on tämä. Tarvitaan vastavuoroisuutta maiden välillä sitten eriyttämisestä. Olisi ponnisteltava. Kompromissin puolesta näin on tapahtumassakin ja uskon, että tämä on oikea suunta. Haluaisin korostaa, että meidän olisi valvottavan näitä nimityksiä, koska sitä, kuka käyttää valtaa. Infrastruktuurin kohdalla olisi myös sanottava, kuka nimittää nämä johtokunnat. Sitten sääntelyelimestä. Sääntelyelimen pitäisi olla teoriassa eurooppalainen, mutta ennen kuin siihen päästään, meidän on vahvistettava kansallisia koordinaattoreitamme ja pyrittävä siihen, että, että ne lähentyvät eurooppalaista tasoa kohti. Sitten infrastruktuurista, raiteiden ja muun infrastruktuurin lisäksi on otettava huomioon myös tämä viimeinen pätkä. Kaikki se infrastruktuuri, jota tarvitaan junien kulkemiseen, niiden on, niiden on kuuluttava liitteeseen yksi, joka koskee infrastruktuurin omistajuutta. Uskon, että Deborah on nyt ottanut tässä aika rohkean lähdön. On tärkeää kuitenkin viedä eteenpäin tätä tärkeää asiaa, joka koskee nimenomaan tärkeintä asiaa, nimittäin kansallisten ja alueellisten mat- matkustajaliikenteiden vapauttamista. Kiitoksia. Herzog. Herzog. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Kolleginnen und Kiitos paljon puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensin haluaisin todella kehua ja kiittää esittelijää tehdystä työstä. Tehtävä ei ole helppo eikä mielestäni ole nyt ihan reilua, että häntä jotenkin tänään syytellään siitä, että hän ei ole toiminut yhteistyön hengessä. Toivoisin ymmärrystä. Tämä on tärkeä, monimutkainen aihe, johon monet suhtautuvat hyvin tunteenomaisesti. Hän on kuitenkin pyrkinyt nyt yhdistämään monia eri näkemyksiä. Sääntelyviranomaisten osalta olen vakaasti sitä mieltä, että esittelijämme menee oikeaan suuntaan. Sääntelyviranomaisten on oltava riippumattomia, niiden on oltava riittävä toimivalta, riittävät resurssit. Mielestäni toinen tärkeä seikka on tuo Essential Facilities-kysymys. Tässä haluaisin viitata yhteen seikkaan, että pitäisi voida huolehtia siitä, että jos niitä ei käytetä, ei välttämättä tarvitse huolehtia liisauksesta, vaan ne voidaan myöskin myydä. Sitten vapaa syrjimätön markkinalle pääsy. Sen on oltava mahdollista kaikille rautatieyrityksille kaikkialla Euroopassa. Ratkaisevaa tässä mielestäni on hallintoneuvoston tai infrastruktuuriyritysten hallinnon päätökset. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä lähiviikkoina. Miten tässä löydetään ratkaisu ilman, että tuhotaan tuo holding työmalli kuitenkin niin, että löydetään tie, jossa sääntelyviranomaisella on roolinsa. Holding-rakennetta ei pitäisi tuhota, kunnes on selkeästi osoitettu, että ne haittaavat kilpailua. Tällaista todistetta ei ole vielä nähty. Aivan päinvastoin meillä on maita, joissa selkeästi on eroteltu asema. Joissain maissa on monia rautatieyrityksiä, yrityksiä tämän siinä joissain maissa ei, mutta tuskin tämä on se varsinainen ongelma. Haluaisin viitata siihen, että sosiaalidemokraattina voin varmasti viitata tilanteeseen, joka on Saksassa yhdenlainen ja muissa maissa ehkä samantyyppinen, että nyt on sellaisia työehtosopimuksia, joiden tuhoaminen myöskin olisi haitaksi niin, että jokaisella alalla vielä saataisiin holdingyrityksessä huonommat olosuhteet Tietenkin työntekijöiden tehtävät yrityksen eri aloilla olisi myös näin hankalammassa asemassa. Haluaisin mainita vielä lähellä puheenvuoron loppua tärkeän seikan. Lakko-oikeus nimittäin on arvokkaampi kuin nuo vähimmäispalvelut. Olen samaa mieltä aikaisemman puhujan kanssa siitä, että tätä ei saada tuhota. Infrastruktuuriverkostojen osalta on puutteellista kaikkialla Euroopassa – Aina voidaan pohtia tuota eriyttymistä, mutta on muistettava se, että näin luultavasti lippujen hinnat kasvaisivat valtavasti ja tämä taas olisi haitaksi meille ja kuluttajille, jotka joutuisivat maksamaan enemmän. Siksi mielestäni on ihan paikallaan, että lykkäys tapahtuu lokakuulle asti, jotta meillä on riittävästi aikaa kunnolla työstää kompromisseja koska ainoastaan näin voidaan huolehtua infrastruktuurihallinnon monimuotoisuudesta. Kiitos. Thank you very much. Next. Kiitos sitten Fidanza. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tukea esittelijää tästä vaikeasta tehtävästä joitakin viikkoja lisäaikaa pohdintaa varten varmaankin tekee hyvää niin, että voimme lyö, löytää hyvät puitteet keskustelullemme. Kanchan jo mainitsikin tämän markkinoiden avautumiskysymyksen, joka on minulle täydellinen prioriteetti. Elka Draui sanoi, että voisimme odottaa passiivisesti vuoteen 2012 ja odottaa komission aloitetta. Minä en usko tätä. Me täällä käsittelemme infrastruktuurin pääsyä, pääsyä emmekä voi välttää. Meidän on, on todella annettava voimakas sysäys markkinoiden avaamiselle. Meidän ei pidä hukata tätä mahdollisuutta. Tietenkin on tärkeää, että meillä on kiilo, tervettä kilpailua, josta kansalaiset voivat hyötyä. Pitää katsoa, mihin, mille korkeudelle rima asetetaan. Niin myös alueellisessa liikkumisessa, mutta kansallisella tasolla on mentävä eteenpäin varmasti sääntely, eli mistä olen jo kuullut paljon kantoja, jotka ovat samanlaisia kuin omani. Meidän on varmasti vahvistettava kansallisia elimiä, niiden on oltava riippumattomia, niillä on oltava täsmälliset tehtävät. Tähän on jo tehty hyviä myönteisiä tarkistuksia paljon. Olen vakuuttunut siitä, että esittelijän ehdotus jonka mukaan muodostettaisiin kansallisten sääntelyelimien verkostoa. Ja tämä on hyvä askel eteenpäin ennen kuin saadaan aikaan eurooppalainen sääntelyedin, jolla olisi valvontaa tehtävä kansallisten elinten kohdalla ja näin voitaisiin saa paikata tämä puute. Sitten meillä on tämä keskivälin tavoite eurooppalaisesta tahosta komission vahvempi toiminta kansallisten säätelyiden suhteen olisi varmasti toivottava. Eriyttämisestä uskon, että on tärkeää pyrkiä osittain integroitiin malliin, jossa on infrastruktuurin hallinnon ja eri toimet mukana ja keskeiset tehtävät niin, että voitaisiin taata riippumattomuus. On tärkeää pitää huolta tietystä ehdoista, esimerkiksi riittäminen, luo, tietojen luottamuksellisuus, suurempi avoimuus henkilöstöhallinnassa. Olen vakuuttunut myös siitä, että olisi korostettavaa riippumattomuutta ja avoimuutta infrastruktuurin haltijoiden äh, kohdalla, kun kyseessä ovat elimet, jotka myöntävät äh, reittiosuuksien käyttöoikeuksia, ei ainoastaan holdingien tapauksessa, vaan muutakin jotta markkinat olisivat tehokkaita, olisi täsmällisemmin määriteltävä infrastruktuurit, niin kuin kollega Kanchankin sanoi, olisi kiinnitettävä erityistä huomiota tähän viimeiseen eh, mailiin. Prioriteettina oli markkinoiden avaaminen ja sääntelyelimien vahva rooli kansallisella tasolla suhteessa Eurooppaan eurooppalaiseen eh, elimeen ja sitten näiden keskeisten toimiin, toimien korostaminen. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin vuorollani haluaisin onnitella esittelijää ja haluaisin toivottaa hänelle menestystä. Tässä asiassa meidän täytyy valitettavasti todeta, että investointien määrä on vähentynyt, mitä uusien infrastruktuurien rakentamiseen tulee, ja tietyissä jäsenvaltioissa palvelujen laatu on alentunut. Ja samaan aikaan me haluaisimme, että matkustajien määrä ja raiteilla tavarakuljettavien yritysten määrä kasvaisi rautatiepaketissa tulisi parantaa työpaikkojen laatua ja turvallisuutta. Meidän tulisi nähdä mahdollisimman paljon kasvua tällä alalla. Meidän täytyisi saada tämä aikaan läpinäkyvästi, mutta ei hintaan millä hyvänsä. Eriyttäminen, sillä ei tulisi olla negatiivisia vaikutuksia, mitä tulee ihmisten työoloihin ja heidän sosiaalisiin oikeuksiin. Meidän tulee pitää kiinni sosiaaliklausuuleista, välttää epäreilua kilpailua ja tässä puhun aivan erityisesti uusista toimijoista, jotka tulevat markkinoille. Samaan tapaan pääsy rautatieverkkoon sillä ei tulisi olla seurauksena se, että matkustajat eivät saa enää tietoa asioista me olemme myöskin vaatineet Euroopan unionin komissiolta sitä, että se tarkkailisi kehitystä työllisyydessä ja sosiaalisissa asioissa. Me toivoisimme, että komissio kuulisi ammattiliittoja ja ammattiliittojen edustajia myöskin käyttäjien edustajia tässä asiassa. Sitten mitä tulee järjestelmän rahoittamiseen, minun mielestäni olisi välttämätöntä, että vaikka jäsenvaltiot voivatkin antaa muille rautatieyrityksille kasvun aikaansaamisen, niin kuitenkin loppujen lopuksi vastuu on jäsenvaltioiden tasolla ja täten on välttämätöntä, että hallitukset ottavat osavastuuta rahoituksesta silloin kun me puhumme näiden infrastruktuurijärjestelmien rahoittamisesta, niin silloin tulisi puhua viidestä, ei kymmenestä vuodesta. Meidän tulisi mahdollistaa jäsenvaltioille se, että niillä olisi riittävästi aikaa modernisointiin ja uusien eurooppalaisten liikenneverkkojen hyväksymiseen ja myöskin kaluston uusimiseen. Näistä puhun tarkistuksen 719 ja 720. Kokonaisuudessaan rautatiepaketti, eh, no meillä nyt on jo kaksi edellistä rautatiepakettia. Ensimmäistä ei täytäntöön pantu jäsenvaltioissa ja tätä ei tulisi jälkikäteen surkutella. Meillä on kilpailukykyiset markkinat ja niitä tarvitaan, koska se on ainoa keino eh, parantaa markkinaosuutta. Roa Bilbao. Gracias, presidente. Solo para... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kertoa omista tarkistuksistani. Niiden tarkoituksena on pyrkiä luomaan todellinen tehokas ja kestävä rautatiealue, joka olisi tehokas, kilpailukykyinen ja yhteentoimiva joka antaisi parempaa palvelua asiakkaille. Näin ollen näiden tarkistusten kautta puolustan todellista rautatieliikenteen markkinoiden avaamista, mutta se edellyttää, että, että saamme järjestystä olemassa olevaan lainsäädäntöön on, on tehtävä hyvin avoimiksi markkinaehdot ja annettava riittävät investoinnit infrastruktuurille niiden kehittämistä ja ylläpitoa varten ja kilpailukyvyn äh, säilyttämistä varten. Meidän olisi myös äh, tarkistukseni mukaan äh, taattava rautatieyritysten ja infrastruktuurin hallinnoijien eriyttäminen olisi myös erotettava toisistaan infrastruktuurien käyttäminen ja nämä palvelut valvontaa olisi vahvistettava sääntelyelinten taholta. Tämä on tarpeen, jotta voidaan välttää yritysten välinen syrjintä ja mahdollista yhdenvertainen pääsy kaikille. Yksityisinvestointeja olisi edistettävä, mutta se merkitsee selkeitä suunnitelmia ja budjetteja kaikilta toimielimiltä. Kuten Trimosakin täällä aikaisemmin sanoi, minäkin tuen tarkistuksen 341 kautta sitä, että tarvittaisiin infrastruktuurien rahoitusta niin, että jäsenvaltioilla olisi velvollisuus kuulla alueellisia elimiä äh, strategi- kansallisten strategioiden määrittelemiseksi, niin että otetaan huomioon alueelliset hankkeet ja todellisuus. Euroopassa on alueellisia elimiä, joilla on omia valtuuksia tässä asiassa, Niillä on myös rautatieliikenteen strategioita ja tästä syystä nämä tahot on otettava mukaan. Tarkistuksissa niin pyritään vahvistamaan ajatusta eurooppalaisen sääntelijäelimen perustamisesta. Sillä olisi riippumaton asema ja se olisi tehokas. Olisi mukavampi, että se tapahtuisi kahdessa eikä viidessä vuodessa. Lopuksi vielä haluaisin sanoa, että tuen näitä vastaavuustaulukoita, koska se tuo mukanaan avoimuutta ja oikeusvarmuutta. Se on tärkeää myös siksi, että en ole vielä kuullut yhtäkään argumentteja, jolla perusteltaisiin ja oikeutettaisiin se, miksi mukaan ei näitä otettaisi, koska ne tuovat ainoastaan avoimuutta, tehokkuutta ja oikeusvarmuutta. Näitä linjoja puolustan omien tarkistukseni kautta. Kiitoksia. Merci, monsieur le président. Je... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin heti kiittää esittelijä hänen työstään. Tämä laaja eurooppalainen rautatieverkko, se toimii. Sitä täytyy laajentaa, valvoa, modernisoida ja tämä täytyy tehdä läpinäkyvästi Ilmeisesti rautateiden kohdalla tämä on aivan erityinen ongelma, koska tässä on, on, tätä on yritetty 15 vuotta, mutta siinä ei ole onnistu. Kaikki tietävät, mitä me tarvitsemme, jotta meillä olisi toimiva eurooppalainen rautatiejärjestelmä. Täytyy avata verkko, täytyy saada vahva säätelijä, täytyy saada eurooppalaista sääntelyä, täytyy ottaa myöskin yhteiskunnalliset ulottuvuudet huomioon, julkispalveluvelvoitteet, koska tässä ei ole kysymys ainoastaan politiikasta, mutta myöskin täytyy ottaa taloudelliset ongelmat huomioon, täytyy ottaa huomioon rahoitus, näkyvyys, täytyy avautua kilpailu. Kaikki tämän tietävät. Ja miksi sitten käydään keskusteluja No, tämä holding, se on minun mielestä hyvä, koska se toimii ja sellaisiin asioihin, jotka toimivat, niin niihin ei tule koskea. Mutta no, kaikki monopolistiset järjestelmät sanovat, että ei tule toimia silloin, jos ne toimivat. Eli todellinen järjestelmä on sellainen, josta saadaan todellista eurooppalaista lisäarvoa. Tästä tulisi keskustella, jos pitäydytään tällaisessa järjestelmässä. No on meillä muitakin esimerkkejä ja tämä onkin esittelijän suuri vaikeus. Toisin sanoen tämä ideologisella tasolla tämä ajatus, sitä ei jaeta poliittisissa ryhmissä, mutta, ja olemme nähneet, mitä neuvosto on tästä sanonut. Mutta jos näin toimitaan, niin sitten me emme pääse eteenpäin. Olen sanonut silloin, kun ensimmäistä kertaa keskustelin tästä asiasta, sanoin, että olin hyvin pettynyt neuvoston eh, ehdotukseen. Ja nyt kun olen nähnyt tämän ehdotuksen, niin minun täytyy pyytää anteeksi, koska tämä onkin paljon parempi, aivan erityisesti rautatieosuuden suhteen. Ja lopuksi, no tässä puhutaan valkoisesta kirjasta – puhutaan vähähiilisestä, ympäristöympäristöystävällisestä ystävällisestä liikenteestä. No silloinhan meidän tulisi puhua nimenomaan rautatiestä. En ennusta, minkälainen projekti neuvostosta loppujen lopuksi ulos tulee, mutta valkoisen kirjan kohdalla herra Gross sanoi, sanoimme, että valkoinen kirja on ollut olemassa 50 vuotta No, 50 vuotta ei se ole minun mielestäni liikaa. Esteban. Ja, dank. Äh, gleich zu Beginn möchte ich... Kiitos paljon. Aluksi minäkin haluaisin kiitellä esittelijän ponnisteluista häntä. Toivotan menestystä tulevaisuudessa. Hänellä on valtava työ tässä, koska hän on mennyt vähän pidemmälle kuin mitä komission ehdotuksessa – Tuo lykkäys on mielestäni hyvä asia. Mielestäni on hyvä, että saamme enemmän aikaa arvioida tarkkaan tätä monimutkaista asiakokonaisuutta. Nämä kuukaudet tulisi käyttää keskusteluun kompromissiehdotuksista. Lyhyesti muutama seikka, jota en voi tukea. Olen tuonut tämän kantani julkitarkistuksissa. Tuo eriyttämiskysymys mielestäni meillä olisi kerättävä paljon kokemusta erilaisista malleista. Markkinoille pääsy on taattava, reilu kilpailu on tarpeen. Tietenkin pääsyn on oltava syrjimätöntä. Mutta tämä johtaakin toiseen seikkaan, nimittäin sääntelyviranomaisen vahvistamiseen, jos erittämistä ei halua, on sovittava sääntelyviranomaisen vahvistamisesta niin että siellä on riittävä henkilökunta, riittävästi pätevää osaavaa henkilökuntaa. Kuitenkin vastustan eurooppalaista sääntelyviranomaista. Tässä todella pitäisi ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet ja kerätä kokemusta sääntelyviranomaisten puolelta. Sitten ehdotus palvelulaitosten käyttöönotosta – tarjoamista käyttöön ja matkustajaliikenne. Tässä pitäisi odottaa komission ehdotusta. Neljäs rautatiepaketti saadaan. Ja tässä varmasti puhutaan myös julkisesta liikenteestä, joka ei rajoitu ainoastaan rautatieliikenteeseen, vaan myöskin kaupunkiliikenteeseen. Sääntelyn vahvistaminen ja kaikki kohdat, jotka liittyvät työntekijöiden oikeuksiin, ovat tärkeitä. Kilpailu ei saa johtaa polkumyyntiin ja tässäkin työolojen ja ehtojen valvontakysymys on pidettävä mielessä, jotta me joudut tilanteeseen, joka tieliikenteessä oli valloillaan vuosia sitten. Kaikki ponnistelut, joiden kautta saadaan riittävästi rahoitusta infrastruktuurin ylläpitämiseen on tärkeää ja myöskin delegoitujen säädösten osalta on tärkeää olla tarkkana, ettei tässä puututta lakko-oikeuteen. Voin pitää hyvänä niitä tarkistuksia, jotka huolehtivat ulkoisten kustannuksen sisällystämisestä. Tässä kaikkien liikennemuotojen osalta on noudatettava tasavertaisia mahdollisuuksia, että ei synny kilpailun vääristymiä. Meidän pitäisi siis kompromissia työstää lähikuukausien aikana. Kiitos. Thank you, Mr. Danton. Herra Danton. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja Mathieu Gross hetki sitten hyvin täsmensi nämä kunnianhimoiset tavoitteet. Kymmenen vuotta sitten aloitettiin tämä rautatiekysymys. Työmaa on ollut nyt käynnissä ja se on kaikkialla vähän hunningolla. Minkälaisen tilannekatsauksen tästä äänestäjämme voivat tehdä? Ensinnäkin, että Ensinnäkin sen, että avoimuus, avoim, ava, avautuminen ei ole parantanut palveluja. Jossakin tapauksessa meillä tällä hetkellä on jopa palvelu huonontunut. Katsotaanpa vaikka, mitä tapahtuu eri rautatieyhtiöiden välillä, minkälaista kilpailua ne käyvät keskenään joskus aivan pikkuituista. jo sata vuotta junat ovat olleet kansainvälisiä tänä päivänä ihmisiä kuljetetaan busseilla niin, että he pääsisivät kansallisesta junista toiseen maan kansallisiin juniin, koska ei ole yhteenliittyvyyttä. Menemme nyt tässä aivan jalat edellä puuhun. Oli meidän ratkaisumme mikä tahansa, niin nyt olisi pantava kaasua niin, että saamme tuloksia. Jos todella haluamme, niin kuin edellisessä kesku, keskustelussa sanottiin, niin kuin Rike muistutti, jos todella haluamme päästä siihen, että matkustaja liikenne olisi mahdollisimman eh, hiilivähäistä ja uskon, että rautatie tarjoavat tällaisen ratkaisun. Olemme jatkuvasti täällä Euroopan parlamentissa eh, taistelemassa eturistiriitoja vastaan kaikilla tasoilla eturistiriidat estävät kansalaistemme etui, etujen puolustamisen. Thank you very much. Before I bring in the commission... Kiitos. Ennen kuin annan komissiolle puheenvuoron, sanon itsekin jotakin. Varapuheenjohtaja Rike puhui aivan oikein, kun hän esitti kysymyksen siitä, missä se lopullinen taistelu tämän asian suhteen käydään. Me kompromissien kautta parlamentista voimme tuoda oman osuutemme tähän, mutta lopullinen taistelu käydään neuvostossa. Neuvosto on jo yrittänyt vesittää komission ehdotusta. Siitä on tullut neuvostolle ihan tapa. Ja kuitenkin me sitten joudumme käymään hyvinkin tiukan taistelun, kun yritämme viedä rautateitä eteenpäin, koska herää kysymys siitä, haluavatko tietyt jäsenvaltiot viedä tätä rautatieasiaa eteenpäin. Minulla on hieman sellainen olo, että kaikki jäsenvaltiot eivät välttämättä halua todellista eurooppalaista rautatiejärjestelmää. He mielellään pitävät kiinni omista rajoistaan ja me olemme nähneet, kuinka hallitukset ovat vetäytyneet ovat piiloutuneet omien kansallisten rajojensa taakse ja barrikoituneet sinne. Eli meidän tulisi tarkastella sitä, mitä me voisimme saada aikaan eurooppalaisessa rautatiejärjestelmässä on puhuttu siitä, tarvitaanko eriyttämistä vai ei, mutta loppujen lopuksi minä vetoaisin jäsenin sen suhteen, että status quo ei ole vaihtoehto. Se, että ei tehtäisi mitään, se ei ole vaihtoehto. Minä olen ollut parlamentissa vuodesta 1989 lähtien ja se edistys, mitä monissa muissa liikennemuodoissa on nähty, niin ne ovat paljon suurempia kuin ne edistysaskeleet, joita olen nähnyt rautatieliikenteessä. Tiettyä edistystä on saatu aikaan, sen myönnän mutta ei tässä DGV-nopeuksilla ole eteenpäin menty rautateiden kohdalla. Tässä on lähinnä menty tankkerinopeuksilla eteenpäin. Emmekä me olemme, ole pysyneet kehityksessä mukana, jos esimerkiksi kehitystä verrataan ilmailusektorin kehitykseen. Eli meidän täytyy tarkastella sitä, mihin me olemme menossa ja mihin me haluamme päästä eurooppalaisten äh, rautatiejärjestelmien suhteen. Ja jos me tässä parlamentissa emme onnistu äh, luomaan näitä periaatteita ja prioriteetteja eurooppalaiselle rautatiejärjestelmälle, niin silloin ei takuulla kyllä neuvostokaan siinä onnistu, koska se ei ole sen etujen mukaistakaan. Eli haluaisin todellakin, että me tekisimme eh, esittelijää tukien yhteistyötä. Tietenkin erimielisyyksiä tulee olemaan, mutta meillä täytyisi olla selkeä parlamentin kanta, kun tästä äänestetään lokakuussa jotta sitten voimme lähteä käymään sitä todellista taistelua, joka kuten aina on, niin se käydään niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka istuvat linnoituksessaan, jota he kutsuvat ministerin neuvostoksi. Sitten herra Kastalettinen komissiosta. Thank you, thank you, Mr. Chairman, and good afternoon. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Aluksi haluaisin totta kai viitata viime viikkoon ja neuvostoon, vaikka joidenkin jäsenvaltioiden kannat ovat hyvin konservatiiviset. Lopulta neuvosto hyväksyi erittäin suurella enemmistöllä yleisen lähestymistavan. Tämä teksti ei ole ehkä paras mahdollinen, kun se on vaikean keskustelun ja monien kompromissien tulos. Se ei täysin tyydytä komissiota, koska monet ehdotukset tai määräykset ovat vesittyneet, mutta on sanottava, että joissain tapauksissa kuitenkin komission ehdotuksen hengen vastaisesti ei ole toimittu. Neuvosto on halunnut parlamentin etenevän nopeasti ja tänään on nähty, että tänään aamulla päätettiin keskustelun ja äänestyksen lykkäämistä täällä valiokunnassa. Muistuttaisin, että vuosi sitten puheenjohtaja te kirjoititte valiokunnan nimissä siitä, että olette pahoillanne, jos komission ehdotus lykkääntyy. Ja te syytitte mitä siitä, että ehdotus on lobbauksen kohteena. Puheenjohtaja keskeyttää. Rakastelette, te olette vieraana minun valiokunnassani ja minun parlamentissani. Eli komission kannalta ei ole kovinkaan hyvä, jos se ryhtyy luennoimaan parlamentille siitä, miten me olemme menneet rautatieasiassa eteenpäin, kun me olemme vuosikausia odottaneet komission kantaa. Eli tämä on se avainasia. Eli ehdottaisin, että jos tämä on teidän vastauksenne sävy, niin silloin pidetään se lyhyenä ja siirrytään seuraavaan asiaan. No joka tapauksessa olemme siis pettyneitä siihen, että lykkäyspäätös on tehty Monet tarkistukset tai tarkistuksia on niin paljon valiokunnasta, joten lyhyessä ajassa meidän on vaikea ottaa kantaa niihin kaikkiin. Sanoisin kuitenkin, että jotkut näistä tarkistuksista ehkä vesittävät entisestään ehdotusta, erityisesti ne, jotka liittyvät artiklaan 14 pääsykysymyksiin, ehkä enemmän kuin jotkut jäsenvaltiot, jotka suojelevat omia yrityksiään – eriyttämisasiassa komissio on ottanut kantaa jo aikaisemmassa kokouksessa, joten en siitä puhu. Komissio suhtautuu avoimesti joihinkin valikunnan tarkistuksiin. Tärkeää on kuitenkin huolehtia kansallisten säätelyviranomaisten riippumattomuudesta – pitäisi huolehtia siitä, että on mahdollisuus tehdä aloitteita, huolehtia siitä, että voidaan tehdä omat riippumattomat päätökset. Ja ajatella myös sanktio-oikeutta tässä. Sääntelyviranomaisten asema on tärkeä tavoite tässä uudelleen laatimisen yhteydessä, että luotaisiin sääntelyviranomaimen Euroopan tasolle. Se on kyllä mahdollisuus mutta meidän pitää ennen kaikkea huolehtia siitä, että saadaan tehokas sääntelyviranomaisten verkosto. Me voimme hyväksyä se, että monet ehdottavat poikkeuksia. Totta kai on ymmärrettävä, että nämä päätökset on perustettava objektiivisten kriteereiden pohjalle. Kuten tiedätte, tämä uudelleen laatiminen on kodifioitu versio, mutta komissio on jo muuttanut joitain tekstin osia. Ja ne ovat harmaana siellä. Muuten on kyse teksteistä, jotka ovat toimintavälisen sopimuksen osa vuodelta 2001. Tämä oli se lähestymistapa, johon myös neuvosto lähti. Kiitos paljon. Ennen kuin annan esittelijäpuheenvuoron, niin muistuttaisin valiokuntaa siitä, että me olemme lainsäädäntömenettelyssä ja olisi tärkeää, että uudelleenlaadinnassa tehdään muutoksia niihin sääntöihin, jotka pysyvät entisellään komission esityksessä ja nämä tehdään perussopimusten mukaisesti voimassa olevan oikeusperustan mukaiseksi ja täten valiokunta on täysin oikeutettu tekemään muutoksia koko komission ehdotukseen, jos valiokunta on sitä mieltä, että tällaiset muutokset ovat tarpeen. Ja suoraan sanottuna minä en kuuntele luentoja sellaisilta henkilöiltä, joita ei kansa ole valinnut. Esittelijä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Todella kiitän kaikkia kollegoita ja varjoesittelijöitä tästä keskustelusta. Siinä varmasti saatiin selkeytettyä tiettyjä kantoja. Haluaisin aloittaa tällaista muodollisesta kysymyksestä, jonka edustaja Kramer otti esille, koska uskon, että sitä on selvitettävää ja on lähdettävä vastavuorosta työn kunnioituksesta. Ei minusta tunnu siltä, että en ole, en ole tehnyt nyt riittävästi yhteistyötä, mutta tietenkin voin parantaa. Mutta täällä on yksi asia, jota en oikein ymmärrä, koska ei ole olemassa mitään kompromissiehdotuksia muita kuin ne, jotka tänään on lähetetty kaikille esittelijöille viime viikolla Äh, esittelijät tapasivat keskenään ja sovimme tuolloin, että minun tehtävänä oli tehdä kompromissiehdotuksia, jotka koskivat kansallisia sääntelyelimiä, rahoitusta ja äh, delegoituja säädöksiä, ja ne piti esittää ennen seuraavaa tapaamistamme, siis huomisaamuna tänään saapuivat nämä kompromissiehdotukset. Mitään muita ei ole olemassa, joten olisin iloinen, jos Eh, suhteemme olisivat tässä suhteessa selkeämpiä. Tietenkin eh, olen käytettävissä, niin jos haluatte vielä lisää selvittää. Varmasti keskustelemme tästä huomenna. Uskon, että tähän ehdotuksen olen nyt kuitenkin tiivistänyt monien puheenvuorot, erityisesti mitä tulee tähän sääntelyelimen eh, hahmoon. Varmastikin sitä tullaan vahvistamaan. Olen yhtä mieltä Kuunen ja Grossin ja muiden Tremosan ja muiden eh, minua edeltävien puhujien kanssa, jotka olivat sitä mieltä, että kyseessä oli aivan keskeinen hahmo tässä uuden uudelleen laadinnassa tarvittaisiin riittävästi resursseja, kompetenssia, ja kykyä ja riippu, riippuvuutta, riippumattomuutta tälle elimelle. On varmasti mahdollista löytää ratkaisu näihin artikloihin 31-32. Edustaja Zille puhui siitä ja olen tätä työstämässä. Mitä sitten tulee muistaakseni Kramerin esille ottamaan asian, joka koskee sitä, että olisi otettava huomioon tili, äh, tuomioistuimen käsittelyn tulokset. Tässä parlamentissa tehtävänä on luoda lainsäädäntöä. En usko, että meillä voisi olla sellainen Euroopan parlamentti, joka on tuomioistuimen päätöksille alistettu. Minun mielestäni meillä ei voi olla tällaista tehtävää. Olen vähän katkerakin, kun sanon edustaja Wilsille varmaankin viette viestin perille, että olen kyllä ymmärtänyt, että Euroopan parlamentin jäsenet ovat täällä edustamassa Euroopan kansalaisia. Me täällä, jos olemmekin täällä edustamassa kansallisia yrityksiä, niin olen kyllä ymmärtänyt tämän ihan väärin. Ymmärrän, että Wilson täällä nyt edustamassa Deutsche Bahnia, olen tästä pahoillani. Minun mielestäni meidän pitäisi edustaa täällä kaikkia Euroopan kansalaisia olenkin täällä nyt koittanut tehdä asiallisesti tehtäväni, eh, eh, työtäni ja tehnyt tämän uudelleenlaatimisehdotuksen. Olen todella hieman katkera tästä asenteesta, mutta olen varma, että tässä on varmasti kyse myös väärinkäsityksestä. Olen yhtä mieltä Grossin kanssa. Hän veti hyvin yhteen tällaisen eriyttämisen tavoitteen teet niin, että haisimme lisää avoimuutta, riippumattomuutta ja syrjimättömyyttä, eh, mitä tulee rautatiejärjestelmän pääsyyn markkinoilla. Myös eh, Drawin ehdotus on kiinnostavaa ja se koski. Eh, niin vapauttamisesta oli monia ehdotuksia Kanchanilta, mutta myös muilta Hyvät edustajat, uskon, että meidän olisi todella käytävä keskustelua tässä valiokunnassa, olisi käytävä selkeää keskustelua ja haluaisin vielä sanoa, että ehkä voisin kutsua ja pyytää, että edustaja Duran vähän tarkemmin lukisi luonnoksen ja edust- esittelijän tarkistukset. Uskonpa, että tässä tämä linja on riittävän selkeä. Mikäli näin ei ole, niin olen valmis sitä vielä selkeyttämään myös ähm, aikaisemmissa keskusteluissa olen mm, pyrkinyt äh, tämän asian tarkkaan selvittämään. Minua olisi ehkä voitu kuunnella. Mitä sitten tulee siihen, että pitäisi säilyttää nämä, tämä huomio sosiaalisiin lausekkeisiin? Olen yhtä mieltä Tikaon kanssa. Olen ottanut tarkkaan huomioon myös kaikki ne huomiot, jotka olen saanut äh, ammattiyhdistyksiltä. Sitten mitä tulee tähän tarpeeseen, että saisimme sellaisen uudelleenlaatimisen, joka olisi rohkea ehdotus Euroopan parlamentilta. Tämä on juuri parlamentin jäsenten tehtävä. Meidän on tehtävä rohkea ehdotus joka menee pidemmälle kuin kunnianhimoton kun, kun, komission ehdotus, erityisesti ottaen huomioon sen, että tulevina vuosina ja vuonna 2012 meitä odottaa melkoinen työ rautatieasiassa selvyyden nimissä sanoisin vielä sen, että kunhan rautatiejärjestelmä on se järjestelmä, johon me uskomme, ja johon haluamme tulevaisuudessa investoida, koska se on ympäristöystävällisempää tai kun sitä on parannettava tai jos sanomme, että tarvitsemme sellaiset infrastruktuurit, jotka tyydyttävät tarpeita. Jos näin on, niin tarvitaan uudelleen laatimista muussa tapauksessa. Emme emme, pysty, emme selviä edes näistä ta- tärkeistä taisteluista, jotka koskevat vapauttamista ja vuotta 2012. On todella tärkeää saada lisäselvyyttä näihin parlamentin aloitteisiin ja komission ehdotuksiin. Kiitoksia. Thank you very much. I, I... Suurkiitokset. Toistan sen, että se, että nyt äänestystä on lykätty ja se on parlamentin demokraattinen oikeus, koska sitä on nyt lykätty lokakuun kokoukseen. Tämä antaa meille lisäaikaa ja me voimme pohtia näitä tarkistuksia elokuun kokouksessa ja toivon mukaan tämä sitten johtaa siihen, että esittelijä puhuu kaikkien varjoesittelyiden kanssa, jotta saataisiin aikaan kompromissi tarkistuksia kaikkien ryhmien varjoesittelijät. Ja kuten sanoin, niin tästä äänestetään valiokunnassa lokakuussa ja todennäköisesti täysistuntoon tämä menee marraskuussa, jotta tämä saadaan meidän lausuntona läpi, koska tätä nyt on odotettu 15 vuotta. Seuraava asia esityslistalla on ilmaliikenteen sopimus EUn ja Meksikon välillä ja annan puheenvuoron rouva Tikaulle. Silvia. Domnule președinte. Silvia, can I just say if people... Silvia, voisinko vielä ennen kuin aloitat sanoa, pyytää ihmiset jotka aikovat poistua salista poistumaan hiljaa, koska säännöt mahdollistavat vain yhden kokouksen per sali ja minä johdan nyt tämän salin kokousta, eli ne, jotka haluavat poistua salista, niin tehkää esittelijälle oikeutta ja poistukaa salista hiljaisesti. Silvia. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Keskustelemme tänään mietinnöstä, joka koski neuvoston päätöstä sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön privind anumite între Uniunea Europeană Siis sopimuksesta Euroopan yhteisön ja Meksikon Yhdysvaltojen välistä sopimuksesta on lentoliikenteestä jäsenvaltioiden kolmansien maiden välisiä lentoja liikennesuhteita on yleensä säännelty kahdenvälisillä sopimuksilla. Vuonna 2002 Euroopan yhteisön tuomioistuin katsoi, että nämä perinteiset nimeämislausekkeet näissä sopimuksissa ovat yhteisen oikeuden vastaisia. Ja näin komissio on neuvotellut tämän nykyisen sopimuksen, jolla korvataan nämä 13 olemassa olevaa kahdenvälistä sopimusta lentoliikenteen alueelle, jota jäsenvaltiot ja Meksiko, Meksikon Yhdysvallat ovat sopineet. Tämä on uusi sopimus, jossa on joitakin tärkeitä lausekkeita, esimerkiksi artikla 2, nimeämislauseke 3, turvallisuus 4, yhteensopivuus kilpailusääntöjen kanssa. Haluaisin korostaa sitä, että vuoden 2008 alkuperäisessä sopimuksessa oli mukana myös vastavuoroinen lauseke peltoaineverotuksesta verotuksesta, EUn sisällä ja e, Meksikon ja muiden Amerikan maiden välillä, mutta valitettavasti neuvosto ei voinut hyväksyä tätä sääntöjä ja vedettiin pois. Sopimukseen päästiin 15.12.2010. Tämä sovelletaan väliaikaisesti, mutta tarvitaan Euroopan parlamentin hyväksyntä. Minä kannatan tätä sopimusta ja haluaisin vielä antaa teille jotakin tietoja, jotka osoittavat, millaiset suhteet EU ja niin Meksikon välillä on. Meksiko on merkittävä ilmailumarkkina EUn lentoyhtiöille vuonna 2009 matkustajamäärä oli noin 2,5 miljoonaa ja 90 000 tonnia lentorahtia. Haluaisin korostaa myös sitä, että Meksiko on kauppakumppanina siellä 21 ja toiseksi tärkein ja Meksiko EU on Yhdysvaltojen jälkeen toiseksi tärkein kumppani ennen Kiinaa. Tavarakauppaasta Vuonna 2009 Euroopan unioni vei Meksikoon tavaraa 9,9 miljardin edestä tai siis toi, ja Euroopasta vietiin Meksikon 15,9 miljardin edestä. tärkeimmät tuotetavarit, koneet, välineet, optiset laitteet, kaivostuotteet ja sitten Meksikon päin viedään erityisesti koneita, laitteita, sähkölaitteita, kemikaaleja ja mineraaleja. Ottaen huomioon kauppasuhteiden merkitys Euroopan unionin ja Meksikon välillä ja ottaen huomioon markkinoiden koko, suosittelen, että valiokuntamme tukisi tämän sopimuksen tekemistä. Kiitoksia. Thank you very much. Just to remind members, Haluaisin muistuttaa jäseniä siitä, että tämä on kuulemismenettely. Herra Grosch. Kiitos, kiitokset esittelijälle tästä alustuksesta ja mietinnöstä. Myös hyvin selkeä didaktinen esitys. Todella Meksiko on meille tärkeä kumppani. Minua ällistyttää yhä uudestaan, että kumppanit, jotka eivät ole yhtä vahvoja, niin kanssa saadaan aikaan erilaista kuin kuten esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa. Minun mielestäni tämä sopimusmuoto lopulta on muoto, joka sopii hyvin EUn yhteistyöhön laimin naapurimaiden kanssa. Ja kansainvälisessä maailmassa on näin hyvä toimia tiettyjen sääntöjen mukaan. Ja tässä saadaan jo hyvää suuntaa. Tulevaisuudessa ehkä voidaan vielä syventää, mutta tämä luo jo hyvän pohjan. Kiitos mietinnöstä ja totta kai sitä tuemme. Thank you, Mrs. Meissner. Meissner. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minultakin kiitokset edustaja Tikaulle tästä mietinnöstä. Tämähän on osa kokonaista joukkoa jatkoa näistä ilmailusopimuksesta. Tässä on kyse tietyistä palveluista nyt EUn ja Meksikon välillä ja on jo sanottukin, että Meksiko on todella tärkeä kumppani meille ja siksi esittelijän kantaa, että tämä otettaisiin pohjaksi. On hyvä, että luotaisiin laajempi ilmailussopimus Meksikon kanssa. Tämä on hyvä aloite. Yhdysvallat mainittiin täällä ja Kanada myös. Minä aina puoltaisin sitä, että Kanada otettaisiin myös tässä esiin, koska se on tasapainoisempi kumppani tässä, kun näitä ilmailusopimuksia tehdään. Eli hyviä esimerkkejä tulevista askeleista. Muuten voitaisiin sanoa, että aina voimme hyväksyä tai hylätä. Ainoastaan Yhdysvaltain osalta tämä oli meille epäselvää. Muuten olemme puoltaneet, koska se on ollut järkevää. Näin on myös tässä yhteydessä. Tässä on kyse syrjimättömästä pääsystä ilmailutilaan, valvonnasta, jota voidaan tehdä kilpailusäännöistä on pidettävä kiinni. Nämä ovat kaikki hyviä ja järkeviä asioita, joita varmasti haluamme ajaa, ja siksi tuen tätä aivan täysin ryhmäni nimissä, että puollamme tätä. Kiitos. Mrs. Foster. Foster. Yeah, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myöskin Roati Kaulle. Olen samaa mieltä siitä kaikesta, mitä hän sanoi. Selvästikin meidän täytyy ottaa huomioon ne tärkeät kauppasuhteet, joita meillä näiden maiden kanssa on. Eli ECR-ryhmän nimissä voin sanoa, että me tulemme, tukea, me tulemme tukemaan tätä sopimusta. Sitten komissiosta. Merci, euh, président, et merci à madame. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Arva Tikau tästä mietinnöstä ja päätelmistä suosituksista, joiden mukaan hän toivoi, että parlamentti hyväksyisi tämän sopimuksen, niin aivan kuten Rovatika muistutti, sopimuksen tarkoituksena on palauttaa oikeusvarmuus 12 kahdenvälisen sopimuksen kohdalle. Ne olivat siis todella yhteisen oikeuden vastaisia, niin kuin tuomioistuin muistutti koskien on kanssa tehdystä sopimuksesta tässä kuuluisessa tuomiossa vuodelta 2002. Tämän sopimuksen kautta mikä tahansa eurooppalainen lentoyhtiö voi toimia Meksikon päin ja mistä tahansa jäsenvaltiosta käsin, kunhan siellä on olemassa kahdenvälinen sopimus Meksikon kanssa. Ja nämä oikeudet ovat kunnossa. Nyt tämän sopimuksen kautta yhteisön oikeutta noudatetaan täysin. Tämä on nyt 45. Tämä tyyppinen sopimus ja se on tärkeä myös siksi, koska aivan kuten Naurova Tikaa tässä korosti ja kuten puheenvuoron käyttäneet kollegatkin totesivat, kyseessä on ikään kuin potentiaalinen pohja merkittävämpää kehitystä varten. Tulevaisuudessa se voisi todellakin olla globaali sopimus, aivan kuten ne, ne sopimukset, joita olemme neuvotelleet parlamentin tuella Yhdysvaltojen, Kanadan ja Brasilian kanssa. Riittää todella, kun katsotaan, kuinka merkittävät kauppasuhteet Euroopalla ja Meksikolla on. 2,5 miljoonaa matkustajaa ei ole mikään pikkujuttu. Ja kun katsotaan Amerikan karttaa, se saa meidät jo vakuuttuneeksi siitä, että kokonaisvaltainen sopimus ja vapauttaminen ja sääntelyn lähintäminen Meksikon kanssa olisi tärkeä saavutus. Epäilemättä komissio on valmis pohtimaan tätä. Tiedätte, että tässä on kaksi ehkoa, ehtoa ensinnäkin, että kumppani maa, maatammekin tällainen sopimus kiinnostaa. Me emme vielä tiedä Meksikon tapauksessa, mikä tilanne on. Toinen ehto on se, että niin kuin aina komission on saatava ö, valtuutus neuvostolta. Toivotaan, että nämä molemmat ehdot täyttävät. No niin, puheenjohtaja, kun minä olen tämän puheenvuoron, niin haluaisin vielä kiinnittää valiokuntanne huomioon siihen, että viime viikolla liikenneneuvostossa neuvosto antoi neuvottelumandaatin komissiolle Moldavian kanssa. Kyseessä on naap- uusi, naap- uusi naapurimaa, jonka kanssa voimme tehdä sopimuksen tai ainakin aloittaa neuvottelut. Kiitoksia. Thank you, uh, Mr. Bugelman. Kiitokset tästä tiedosta. Me laitamme nyt uh, pyörät liikkeelle siis varapuheenjohtaja tulee myöskin hoitamaan tämän Moldova-kysymyksen, mutta mitä Meksikoon tulee, niin siitä käsitellään elokuun lopussa valiokunnassa ja sitten tämä menee täysistuntoon toivon mukaan syyskuussa. Hyvä. Kiitokset esittelijälle. Kohta muut asiat. Minulla ei ole. Onko jollakin muulla jotain asiaa kohdassa muut asiat. Jos ei, niin haluaisin muistuttaa seuraavan kokouden ajankohdasta 11. heinäkuuta Brysselissä kello 15 ja haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat istuneet täällä koko iltapäivän ja haluaisin kiittää myöskin tulkkeja heidän työstään. Suurkiitokset kaikille.